Ja, guten Morgen. No niin, hyvää huomenta. Toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi. Halusin aloittaa aikataulussa ja näin teemmekin. Menemme heti esityslistan kohtaan kuusi, nimittäin äänestykset. Toivottavasti teillä on kaikilla äänestyskortit mukana. Ja pyydän, että laitatte äänestyskortit äänestyskoneeseen niin, että voimme aloittaa. Meillä on tässä nyt terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi äh, altistumiselta sähkömagneettisilta kentiltä, kentistä aiheuttaville riskeille. Ja sitten meillä on äh, tarkistus 1, C1 puolesta vastaan tyhjää C1 on hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus 2, C2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi C3 puolesta. Vastaan. Tyhjää Kolme kompromissitarkistusta on hyväksytty. Seuraavaksi menemme tarkistukseen viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 45. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi menemme tarkistukseen 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten menemmekin heti tarkistukseen 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus seuraavalla sivulla, tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää. Niin. Tyhjää. Työjärjestys on hyväksytty. Niin, olkaa hyvä. Niin, puheenjohtaja, tekisin ehdotuksen 75- 91, niin voitaisiinko niistä äänestää kaikista yhdessä? No. Liitteiden jälkeen. Alors, je propose pour les annexes de 116 à 144 en bloc. Sitten 116 ja siitä eteenpäin myös yhdessä. 116-144, voitaisiinko niistä äänestää yhdessä? Parce qu'il y a des votes différents. Muilta osin pitäisi äänestää yksitellen.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 für, 31 Gegenstimmen. 22 puolesta, 31 vastaan, 8 tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Toinen osa on hyväksytty. 24 puolesta neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Täällä on tehty ehdotus, että tarkistuksesta 116 tarkistukseen 144 äänestämme yhtenä äh, ryhmänä. Tässä eräs kollega oli hyvin ahkeroitan hyvä ehdotus, joka kannattaa tätä, että äänestämme yhtenä ryhmänä, niin nostaa käden vastaan tyhjää. Eli tämä ää, äh, ryhmä tarkistuksia on hylätty. Ja sitten menemme eh, esityslistan eh, tarkistuksen 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi johdanto-osan kappaleet. Tarkistus yksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tarkistus tarkistuksessa. 39 on suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Näin hyväksytty. Ja sitten menemme tarkistukseen 41 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja loppuäänestys, se tehdään koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. <laughs> en haluaisi edes sanoa tätä, mutta SND-ryhmällä on yksi jäsen liikaa täällä. niin nyt äänestys päättyy. 55 puolesta, 5 tyhjää. Sydämelliset onnittelut esittelijälle. Nyt menemme seuraavaan äänestykseen. Esittelijä on kollega Jutta Hauk. Nyt menemme yleisen talousarvioon. Meillä on tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten meillä onkin loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 55 puolesta, yksi vasta ääni. Sydämelliset onnittelut Jutta Haukille. Seuraavaksi menemme Euroopan ympäristökeskukseen. Tässä meillä on yksi tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 57 puolesta, yksi tyhjä. Sydämelliset onnittelut Jutta Haukille. Sitten menemme äänestykseen Euroopan lääkevirastosta. Ja tässä meillä on tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Seuraavaksi tarkistus kaksi. Tässä meillä on kohta kohdalta äänestys. Äänestämme ensimmäisestä osasta puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi menemme tarkistukseen kolme. Siinä on suullinen tarkistus. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja tarkistus kolme viimeinen virke puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Me äänestämme vielä, kun kollega tyhjää hylätty. Niin, olkaa hyvä, edustaja Rivasi. Monsieur le Président, j'aurais voulu... Niin, puheenjohtaja. Olisin halunnut tehdä ehdotuksen tähän suulliseen tarkistukseen. Eli se kuuluisi, että jos tarkistuksessa ja raportissa 2000 edelleenkin havaitaan epämääräisyyksiä asiantuntijan riippumattomuuden suhteen, niin silloin EMEAN pitäisi julkaista luettelo siitä, kaikista niistä toimenpiteistä, joilla on tarkoitus korjata EMEAn menettelyt. Ich frage mal die beiden Zuständigen, einmal die Berichterstatterin und die Kontaktperson. Niin. Esittelijä ja yht yhteys henkilövirastoon. Niin, me olemme samaa mieltä siitä, että näin muotoiltuna voimme tästä äänestää. Kannatan sitä. Hyvä, voimme siis äänestää näin tästä suullisesta tarkistuksesta. Äänestetään tästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme tarkistukseen kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Pyydän anteeksi, tarkistus 6 oli hylätty. Ja sitten tarkistus 7, jossa on suullinen tarkistus kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää. Hyvä on hyväksytty. Ja sitten menemme loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 59 puolesta, yksi vasta ääni, yksi tyhjä. Sydämelliset onnittelut Jutta Haukille. So, jetzt kommen wir zur EFSA. No niin, sitten seuraavaksi elintarviketurvallisuusviranomainen tarkistus yksi. Äänestää kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Eli siihen tulee suullinen lisäys. Eli mm, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten äänestetään alkuperäisestä ö, tekstistä toisessa osassa ykköstarkistuksessa, eli ö, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus tarkistetaan. So, zweiter Teil ohne Toinen osa siis ilman tuota suullista lisäystä, eli alkuperäinen teksti. Ja is endo. Siis eh, tuon tarkistuksen alkuperäinen teksti. Ich eröffne den Wagen. Äänestetään. So, ist geschlossen. Äänestys päättyy. 13 puolesta 47 vastaa yksi tyhjä ääni, eli hylätty. Sitten tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kolme, johon on suullinen tarkistus. Kuka äänestää puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksi tyhjä ääni. Jetzt kommen wir dann zur Abänderungsantrag. Sitten kuusi. Va- puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Seitsemän, johon on esittelijältä suullinen lisäys. Puolesta vastaan. Tyhjää. Luulen, että tässä tuli ensin enemmistö, mutta tarkistetaan koneäänestyksellä. Der Wahlgang ist geschlossen. Äänestys päättyy 47 puolesta 13 vastaan, eli kyllähän tässä selvä enemmistö oli. Sitten lopullinen äänestys. Äänestys alkaa. päättyy. yksi puolesta kymmenen vastaan. Onnittelut esittelijälle. Mhm. Dann kommen wir zur Abstimmung über die Agentur ECDs. Sitten Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus. Tähän ei ole tarkistuksia, eli voimme suoraan päätä äänestää koneellisesti. Die S&D-Fraktion hat ein Mitglied zu viel. Ein Mitglied müsste die Karte rausziehen. S- ja der ryhmällä on jälleen yksi ääni liikaa. Nyt äänestys on päättynyt 58 puolesta yksi vastaan. Jetzt kommen wir zur Chemieagentur. Hier haben wir zwei Sitten kemikaalivirasto. Tähän on kaksi tarkistusta. Ensin tarkistus yksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten voimme äänestää lopullisesti koneella. Äänestys alkaa. Päättyy 59 puolesta yksi tyhjä ääni.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 Sitten mm, tarkistus 1 tyhj- vastaa tyhjää. Ensimmäisellä kertaa tuli enemmistö. Sitten tarkistus 2. Tämä on jaettu kolmeen osaan. Osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Siis toinen osa puolesta. Tarkistus kaksi. EPPllä on nyt yksi ääni liikaa. Eli yksi ää, sen vähemmän pitäisi olla nyt No niin, 24 puolesta 33 vastaan, eli näin. Osa 2, tarkistuksessa 2 on hylätty. Sitten osio 3, tarkistuksessa 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 3, kohta 3, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 puolesta 24 vastaan. Sitten tarkistus 4. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 5. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää täytyy tarkistaa koneellisesti. Siis tarkistus 5 toinen osa. Mhm. Der Wahlgang ist geschlossen. Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. Seitsemän puolesta 52 vastaan, eli hylätty. Sitten tarkistus kolme ja neljä, jotka ovat samanlaisia puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjään hylätty. Sitten tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 7. Der Wahlgang ist geschlossen. Äänestys päättyy. 23 puolesta 36 vastaan hylätty. Tarkistus 8, johon on suullinen tarkistus puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 9, johon on suullinen muut- tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Hylä, hyväksytty. 10 puolesta vastaan. Vastaan ty- täytyy tarkistaa. Ei ollut selvä. Eli tarkastus 10, kolmannen äänestys. Der Wahlgang ist geschlossen. 23. 23 puolesta ja 37 vastaan hylätty. Sitten tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkastus 13 puolesta vastaan. Selkästi hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten se 16, johon on sulle lisäys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Sitten lopullinen äänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 57 puolesta kolme vastaan. Onnittelut esittelijälle. Ja näin Olemme melkein loppusuoralla. Yksi oli unohtua vielä naiset ja ilmastonmuutos, eli kohta 14. Ich habe meine weibliche Seite nicht vergessen. En minä ole unohtanut sitä naisellista puolta, niin. Die Berichterstatterin ist... Mm, valmistelija ei ole paikalla, mutta voimme siitä huolimatta äänestää. Eli tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus viisi. So, der Wahlgang ist geschlossen. Äänestys päättyy. Viisi on hylätty. 28 puolesta 29 vastaan yksi tyhjääni. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. yksitoista puolesta vastaan tyhjä hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 15 tässä kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 14 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 20 Martin Callanan puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Sitten 19a puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 19b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 22 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 23 puolesta. Vielä 22 koneellisesti. Nach, der Wagen ist eröffnet. Äänestys alkaa. Und der Wahlgang ist geschlossen. Äänestys päättyy. 29 dafür, 30 dagegen. 29 äh, puolesta 30 tuota vastaan, yksi tyhjä, niin näin hylätty. Hyvä, niin että tarkistettiin. Sitten 23 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Mä ei ollut ihan selvää. 23. Der Wahlgang ist... Äänestys päättyy. 44 puolesta 13 vastaan hyväksytty. Sitten 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 26 vastaan tyhjää Hyväksytty 24 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty 27 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja näin sitten lopullinen äänestys koneellisesti. Jos haluat äänestää mietinnöstä näin muutettuna. Die Abstimmung ist geschlossen. 47 puolesta, 7 vastaan, 4 tyhjää. Onneksi olkoon valmistelija, joka tosin on poissa. Lausunto on hyväksytty. Die Abstimmungen sind damit beendet. Ich bitte diejenigen Kollegen, die hier bleiben möchten, dass sie hier bleiben. No niin, äänestys on päättynyt. Nyt pyytäisin, että ne kollegat, jotka haluavat jäädä tänne, jäävät tänne ja ne, jotka haluavat lähteä, lähtisivät äh, koska voimme sitten aloittaa Linda McEvanin suullisilla kysymyksillä. Komissio ei ole vielä paikalla, joten ehdottaisin, jotta me hukkaisi aikaa, että Linda McEvan äh, puhuu ensin ja hän esittelee tämän aiheen. Ongelmani puheenjohtaja on se, että kysymykseni ovat komissiolle, koska jos komissio ei ole täällä, niin minun mielestäni meidän pitäisi odottaa. Aa, hän on täällä. Minä juuri kuulin, että te ette ole täällä, mutta olettekin täällä. Hyvä, voimme sitten jatkaa näin. Rovat Stori annan teille komission nimissä puheenvuoron tähän suulliseen kysymykseen liittyen. Thank you, Mr. Chair. Ladies and gentlemen, good morning. Kiitoksia. Hyvää huomenta. Minun nimeni on Sabine Grenier. Minä olen yksikön päällikkö sellaisessa yksikössä komission pääsastossa, joka vastaa kosmetiikasta ja terveydestä. Kollegani on tulossa ihan hetken kuluttua. Mutta voin jo aloittaa vastaukseni Rova McAvanille. Ensinnäkin kiitokset hänelle tästä kysymyksestä, joka liittyy tähän niin sanottuun PIP-tapaukseen. Niin kuin tiedätte, niin tämä Paul Implant Protease, niin käytti teollista silikonia, joka ei siis vastannut sitä silikonia, jota oli ilmoitettu asiakirjoissa, jotka vastasivat tyyppihyväksyntää näitä rintaimplantteja varten. Eli itse asiassa siis kyse oli teollisuussilikonista. Eli tämä oli selvä petostapaus ja komissio seuraa hyvin tarkasti tätä tapausta ja on tiiviisti yhteydessä jäsenvaltioihin ja erityisesti Ranskan ja Saksan viranomaisiin, jotta saamme kokonaiskuvan siitä, että mitä on tapahtunut. Vastasimme eh, Roa Testorin eh, kirjeeseen ja viranomaiset ilmoittivat, että tulette raportoimaan helmikuun alussa tästä. Saksan viranomaiset lähettivät meille tietoa tästä tarkistuksesta ja viranomaisvalvonnasta, mutta koska menettelyt ovat kesken, niin ei me pysty kaikkia tietoja vielä saamaan. Kaksi tärkeää kysymystä tulee kuitenkin selvittää. Ensinnäkin, kuinka toimitaan tässä tilanteessa. Nyt ei ole mitään yhteistä lähestymistapaa riskin hallintaan jäsenvaltiossa. Jotkut jäsenvaltiot ehdottivat, että ennaltaehkäisevästi poistetaan nämä PIP-implantit äh, Ranskassa ja Saksassa, ja toiset sitten taas eivät tätä äh, neuvoneet. Mutta kuitenkin tullaan valvomaan tarkasti niitä naisia, jotka ovat saaneet tällaisia implantteja ja tutkitaan tilannetta tapauskohtaisesti. Näin esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa jäsenvaltiot edelleenkin siis tiivisti seuraavat tilannetta ja ryhtyvät sovelleksi katsomiinsa toimenpiteisiin kansallisella tasolla. Riskinhallinnan helpottamiseksi jäsenvaltiossa komissio on ottanut tämän asian esille tieteellisessä komentiassa, jossa tunnistetaan terveysriskejä ja komissio laati tästä sitten lausunnon, joka riittyy näiden implanttien terveysriskeihin. Ja tarkoitus on saada tämä tieteellinen lausunto tammikuun loppuun mennessä. Toinen kysymys kuuluu, että miten tällainen tilanne voidaan välttää tulevaisuudessa. Tällaisia tilanteita voi tulla, vaikka komissio on uudistamassa lääkinnällisiä lähteitä koskevaa lainsäädäntöä. Komissio on aikeissa hyväksyä ehdotuksensa 12 ensimmäisen vuosipuolisen loppupuolella. Tätä järjestelmää on tarkoitus jo parantaa ja on tarkoitus välttää tällaisia tilanteita, kuten tämä PIP-tapaus. Muutamia toimenpiteitä ovat ne, että haluamme vahvistaa sitä, miten nämä, miten nämä laitokset hyväksytään kansallisesti. Haluamme parantaa myös markkinoiden valvontaa. Tämä voi tapahtua parantamalla koordinointia kansallisten viranomaisten välillä, keskitetyllä raportointijärjestelmällä vahvistetulla analyyseillä ja jatkuvalla arvioinnilla sekä tarvittaessa yhteistyötoimenpiteillä. Ja sitten lopuksi haluan palata jäljitettävyysvaatimuksia lääkinnällisten laitteiden osalta esimerkiksi ottamalla yhteen, käyttöön tällaisen tiettyjen laitteiden yhden tunnistamismenettelyn. Mutta seuraamme myös tätä PIP-tapausta ja katsomme, mitä tästä voidaan ottaa opiksi, niin että voidaan parantaa länkinäisten laitteiden turvallisuutta. Ja erityisesti niin kuin teimme tässä uudessa lainsäädännössä Mediator-tapauksen jälkeen, niin komissio päätti ryhtyä stressitestauksiin lääkinnäisten laitteiden lainsäädännön osalta, niin että voidaan välttää tällaiset petokset jatkossa ja huomioida tämän, tämän sitten tulevassa tarkistuksessa. Eli se tarkoittaa sitä, että kerätään tietoja ja tarkastellaan näitä tilanteita, mitä tapahtuu ja miksi. Sitten analysoidaan no, voimassa olevaa lainsäädäntöä tämän tapahtuman tapahtumishetkellä ja sitten uudella lainsäädäntöehdotuksella koetetaan puuttua tähän tilanteeseen – ja katsotaan, että tarvitaanko uusia säännöksiä ehdotuksen niin, että voidaan välttää tällaiset tapaukset, kuten tämä PIP-tapaus. Stressitestauksen aikana tulemme erityisesti katsomaan näiden laitosten tarkastusmenettelyjä, kuten esimerkiksi tällaisten paikalla tehtyjen satunnais tutkimusten osalta tai sitten näytteenoton osalta. Tulemme perehtymään näihin varovaisuusmenettelyihin, kuten nyt siihen, että ainoastaan valmistajat ilmoittamaan näistä tapauksista ja sitten koordinointia esimerkiksi tarkistusten osa, tarkastusten osalta. Uskon, että nämä toimenpiteet, joita on jo kaavailtu yhdessä lisätoimenpiteiden kanssa, yhdessä stressitestauksen tulosten kanssa tulevat todennäköisesti vahvistamaan järjestelmää ja takaamaan sen, että vain turvalliset ja toimivat lääkinnälliset laitteet ovat Euroopan markkinoilla kansalaisten saatavilla. Kiitos. Vielen Dank. Als allererst Paljon kiitoksia. Sitten ensimmäisen puheenvuoron saa Linda McAvan. Ja minun on sanottava, että meillä on niin paljon puheenvuoropyyntöjä, että meidän täytyy rajoittaa puheaika kahteen minuuttiin. Ja tiedoksi meillä on täällä televisiotiimisalissa Europe by Satelliteista, jotta kollegat siis tietävät, että heitä kuvataan. No niin, Linda McEvan. Um, thank, thank you, Kiitos puheenjohtaja. On hyvä, että komissio tarkastelee tätä asiaa, taas sen vakavasti ja paneutuu siihen nopeasti, sillä muiden lailla minä olin aika lailla shokerattu ajattelen sitä, mitä tässä nyt tapahtui. Ensin lähdettiin liikkeelle petoksesta, johon yritys aivan tietoisesti ryhtyi ja sitä vastaan on vaikea toimia lainsäädännöllä tässä, vaan nyt sitten oikeuden toteuduttava. Mutta muutama kysymys, johon haluaisin selvyyden komissiolta. Ensinnäkin nämä tarkastuskäynnit. Yksi ongelma oli se, että tämä ranskalainen yritys piilotti valvoilta sen tiedon, että siellä käytettiin teollisuussilikonia. Tuleeko tämän uuden ehdotuksen myötä tarkastuskäyntejä, joista ei kerrota etukäteen? Ei kannata kertoa kolme viikkoa etukäteen, että tarkastetaan tulossa ja sitten editään piilottamaan kaikki tarvikkeet, niin kuin tässä tapauksessa kävi. Ja sitten toinen asia on, miten koordinoidaan yhteistyötä Yhdysvaltain elintarvikeviranomaisen kanssa ja muiden kansallisten järjestöjen kanssa. Onko totta, että tämä FDA kirjoitti ranskalaisille yrityksille jo monta vuotta sitten ja ilmaisi huolestuneisuutensa? Ja jos näin kävi, niin miksi kukaan Euroopassa tästä tiennyt? Tiesivätkö Ranskan viranomaiset, että tällaista oli tapahtunut? Pitäisikö Euroopan lääkeviraston tietää? Eh, paremmin näistä asioista, että koordinoitaisiin paremmin työtä, kun kyseessä ovat lääke, tieteelliset välineet. Ja sitten jos ajatellaan tieteen keruuta, eri jäsenvaltioissa on kolmessa tietopankkeja tällä hetkellä, johon merkitään tiedot ongelmista, jotka liittyvät lääketieteisiin laitteisiin. Ilmeisesti tällainen on olemassa, miten se nyt toimii, minkälaisia tietoja sinne on laitettu implanteista, silikonimplanteista ja sitten jos ajatellaan näiden eri tuotteiden seurantaa. Puhuitte viiva koodi mahdollisuudesta. Tämä olisi tärkeää myös oleellista, että silloin kun implantti laitetaan, niin pitää pitää kirjaa siitä. Eli aina jos ongelma tulee, niin tämä henkilö pystytään löytämään, kyseinen implantti on laitettu. Minun maassani on viranomaisen mahdotonta tietää, ketkä ovat saaneet mitäkin implantteja. Ymmärtääkseni viime tarkastusvaiheessa parlamentti tällaista pyysi. Aikooko komissio sitten jonkinlaista rekisteriä uuteen direktiiviin? Kiitos. Kiitoksia Linda McAvan ja seuraavaksi François Grostet. Ah, Richard Zeba. Niin, kiitoksia. Valitettavasti François Grostetin piti lähteä toiseen tapaamiseen ja pyysi, että minä puhun hänen puolestaan. Tässä on kyse ranskalaisesta firmasta, mutta näitä implantteja on käytetty ympäri Eurooppaa ja todennäköisesti on 400 500 000 naista tämä koskettaa. Tämä osoittaa, kuinka suuri tuho tässä on tapahtunut ja meidän täytyisi pohtia sitä, miten lääkinnällisten tuotteiden lainsäädäntö Euroopassa voisi olla turvallisempi Eurooppaa ja nämä komission ehdotukset ja Linda McEvanin vahvistukset tukevat sitä. Tärkeää on se, että sekä äh, lääkinnällisten tuotteiden että äh, ja laitteiden kohdalla meillä olisi samanlainen äh, lupamenettely kuin lääkkeiden suhteen tässä meidän täytyy katsoa tarkkaan, koska on joskus vaikea erottaa, että onko kyse lääkinnällistä laitteesta tai lääkkeestä. Ja juuri tällaisista rajalla olevissa laitteissa, niin tämä tarve on vielä suurempi. Varmaan on se, että kaikkien potilaiden Euroopassa on tiedettävää, että käytetyt laitteet vastaavat korkeimpia standardeja. Valitettavasti nämä kansalliset lupamenettelyt eivät ole aina sopivia näiden standardien saavuttamiseen. Ja meidän täytyy muistaa, että meillä on Euroopassa tällainen 500 000 henkilön markkinat ja kansalliset äh, lupamenettelyt eivät ähm, otannoillaan pystyy tällaisia puutteita huomaamaan, niin kuin voitaisiin huomata Euroopan laajuisilla otannoilla. Tärkeää on tietysti, että myös markkinoita seurataan ja potilaat otetaan mukaan valvontaan ja käytetään, luodaan tietokanavia ennen lupamenettelyä ja sen jälkeen. Tämä markkinavalvonta on tärkeää, jotta voitaisiin välttää, että myöhemmin syntyy ongelmia. Kuluttajille annettava tieto on asia, jonka haluaisin vielä nostaa esiin ja pyytäisin, että komissio kertoisi meille, milloin se aikoo tehdä tämän konkreettisen ehdotuksen. Kiitoksia. Kiitoksia Richard Sebastian, Peter Liese. Linda, für diese Kiitokset Lindalle tästä aloitteesta. Tämä oli aika dramaattinen tapaus. On hyvä, että komissio on jo tehnyt valmistelutöitä niin, että voidaan parantaa tätä lääkinnällisten laitteiden direktiiviä. Kansalliset tahot pitäisi varustaa paremmin niin, että ne valvovat markkinoita. Nämähän ovat aiheita, jotka ovat aina olleet täällä valiokunnassa tärkeitä. Itse asiassa semmoista tärkeää on tämä jäljitettävyyskysymys. Eilenkin komissaari kumaili, että Tanskassa on ollut myös tapauksia näiden infanttien kanssa – ja tosiaan on käytetty tällaisia vaarallisia implantteja PIP-firmasta, niitä on yhdellä klinikalla laitettu tuha, yli tuhannelle naiselle. Ja tämä firma on sitten pistänyt lapun lukulle ja tuhonnut kaikki asiakirjat, niin nämä naiset eivät nyt tiedä, minkälaiset implantit heillä on. Eli sen takia tämä kysymys on tärkeä. Ja kannatan sitä, että en ihan välttämättä kannata sitä, että suoraan kopioidaan USAlaista lainsäädäntöä, pitää katsoa sitä vähän tarkemmin, mutta yksi ajatus Saksassa on ollut tällainen satunnaistarkastus koko tässä ketjussa, esimerkiksi apteekissa, koska lääkinnällisiä laitteita saattaa tulla sitten jossain muussakin vaiheessa ketjua mukaan kuin pelkästään valmistajalta myyntiin. Ja komissio voisi sitten miettiä, tällaistakin mahdollisuutta ja sitten ehkä antamaan tästä säännöksiä tuossa tarkistetussa direktiiviehdotuksessa. Paljon kiitoksia Peter Liise Dagmar Rothberent. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani siitä, että tämä aihe lääkinnälliset laitteet että siitä on keskusteltava tällaisen skandaalin yhteydessä, koska ongelma lääkinnällisten laitteiden kanssa on ollut vanhasta lainsäädännöstä lähtien, ja se, että työstämme uudistusta, että komissio työstää sitä, johtuu siitä, että me kaikki olemme huomanneet, että on puutteita, ja se, mitä täällä on sanottu, on aivan oikein, mutta kaik- mikään siitä, mitä täällä on sanottu, ei muuttaisi mitään siinä, etteikö tämä voisi tapahtua milloin tahansa uudelleen. Vanhassa lainsäädännössä on mahdollista, että jäsenvaltiot itse ilmoittavat tahot, jotka valvovat pelkkää teknistä koostumusta, mikä on ihan naurettavaa. Saksassa on pelkästään kuusi tästä tällaista tahoa. Mutta jokainen valmistaja voi valita, minkä tahon luo se menee. Saksalainen valmistaja voi mennä esimerkiksi Puolaan ja mm, puolainen valmistaja Italiaan. Tällaisia tahoja on riittävästi. Ja Le Grenier sanoi, että tämän silikoniimplantin valmistaja sanoi, että käyttäneensä lääketieteellistä äh, silikonia, mutta jos se olisi sanonut jotain muutakin, niin äh, Rheinlandin TYF ei olisi voinut äh, tarkistaa, onko tämä silikoni oikeanlaista vai ei. Eli tulemme siihen tulokseen, että tällaiset äh, lääkinnälliset laitteet tai implantit, että siinä valvonta on liian heikko, Onko komissio myöskin samaa mieltä siitä, että riippumatta tästä tapauksesta äh, nämä mainitut tahot jäsenvaltioissa äh, ovat suurin ongelma. Ne ovat tämän järjestelmän suurin heikko lenkki, riippumatta siitä, kuinka hyvää lainsäädäntö on. Me tarvitsemme joko eman tyyppisen viraston tai kansallisen keskitetyn viraston Ja kysynkin myös komissiolta, oletteko, kuten minäkin, sitä mieltä, että tarvitsemme toisenlaisen lupamenettelyn, että yksittäiset lääkinnällisten laitteiden luokat yhdestä kolmeen on otettava paljon tarkemmin mukaan lupamenettelyyn, että lupamenettely on se heikko lenkki, että meidän on katsottava yhteistuotteita ja meidän asettava nämä nimetyt tahot ja lupamenettelyn antavat viranomaiset keskiöön, niin sitten emme tarvitse enempää valvontaakaan. Seuraavaksi Chris Davis ja sitten päätän puhujalistan, koska muuten meidän täytyy laskea puheaika yhteen minuuttiin. Chris Davis on puhujalistalla, Michel Ravesi, Gilles Pagnon, Antonescu, sitten Gildas Chaldemose. ja vielä paljon muita. Rokoni Hempner, Weisgerber. Kyllä, tekin olette mukana. No niin, no sitten puhujalista suljetaan. Kaikki ovat mukana, mutta nyt puheaika on vain puolitoista minuuttia. Chris Davis. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi tarkkaa kysymystä komissiolle. Ranskan rintaimplanteista. Hyväksyttiinkö ne Ranskan sääntöviranomaisen toimista ja annettiinko niille EC-merkki eurooppalaista homologoinnista, e, standardoinnista. Ja jos näin tehtiin, niin jos ne saivat siis tämän EC-merkinnän, niin pystyvätkö kansalliset viranomaiset mitenkään estämään tällaisten tuotteiden markkinoille tuomisen omassa maassaan. Als spricht Michel Rivasi. Ja seuraavaksi Rivasi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kuitenkin nyt muistuttaa, että yli 500 000 naista koko maailmassa on saanut tällaisen implantin. 30 000 Ranskassa, 30 000 Englannissa, mutta suurin osa oli latinalaisesta Amerikasta, kun kollegat sanoivat, että tässä oli sertifiointiongelma. Tämä ei ollut ranskalainen viranomainen, joka sertifioi, vaan, rans, vaan saksalainen, niin kuin kollega sanoi. Mutta kun tällainen elin sertifioi, niin sitten on tärkeää, että kun käydään valvomassa laboratorion toimintaa, niin ei siitä pidä ilmoittaa, sillä tässä johtaja Maas poisti kaikki ne tuotteet paikalta, josta kävi ilmi, että tämä silikoni oli teollisuusperäinen. Ja nyt pitäisi toimia niin, että jos on olemassa tällainen sertifiointiviranomainen, sellainen tarvitaan, jotta saataisiin ensin merkintä, niin tämän pitää tapahtua ennalta ilmoittamatta. Sillä muuten tässä käy näin, että kun on joku, joka harjoittaa petosta, niin hän vain poistaa sieltä sitten kaikki merkit tästä. Ja sitten toisaalta ovat kansalliset viranomaiset. Ei saa unohtaa, että Marseissa kirurgit olivat jo 2008 havainneet, että ongelmia oli ja olivat ottaneet yhteyttä kansallisiin eh, viranomaisiin. Ja tässä tärkeää olisi, että viranomaiset ryhtyisivät toimimaan mahdollisimman nopeasti, jos tällaisia sivuvaikutuksia on näillä implanteilla. Sitten toinen asia, jota haluaisin korostaa, josta kukaan ei puhu, on kirurgien oma vastuu. Miten voi olla, että vuosikausia kirurgit ovat laittaneet näitä implantteja ja sitten naiset kuitenkin tulivat takaisin sen takia, että implantit repesivät, eivätkä kirurgit tästä kuitenkaan kertoneet. Minusta tässä oikeudellisesti kirurgillekin on oma vastuunsa, sillä tässä on kyse suurista summista, eli sen takia on tärkeää, että koko Euroopan tasolla on selvät säännöt koskien näitä laitteita. Ja sitten vielä viimeinen maininta, mutta meillä on toinenkin kysymys, joka liittyy emättimen sijoitettaviin laitteisiin, mikä niiden tilanne on. Jeder hat hier brennende Fragen und es kann nicht sein, dass hier jemand 2 Minuten 30 dann äh, an... Niin, py- muistutan nyt vielä puheajasta. Tämä ei nyt käy, että täällä sitten joku puhuu kaksi, minuut- kaksi ja puoli minuuttia, no niin silpa niin. Euh, niin, mehän olemme tässä yhdessä kaikki jo todenneet, että tässä on jälleen kyseessä tällainen skandaali, joka liittyy terveysriskeihin ja ihan samantyyppinen kuin mitä on nähty Mediator-tapauksessa. Tähän liittyy monenlaisia kysymysmerkkejä, joihin pitää saada vastauksia komissiolta. Ihan niin kuin Linda McEvan on muistuttanut, niin jo tosiaan 2000 amerikkalainen lääkevalvontavirasto niin antoi varoituksen tästä PIP-firmasta ja sanoi, että kun tehtiin ö, tarkastus tuohon ranskalaiseen te- tehtaaseen, niin sieltä havaittiin jo siinä vaiheessa näitä värennettyjä tuotteita. Ja onko komissiosta jotain varmistusta, vahvistusta sille, että komissio tiesi jo 2005-2006 yhdistyneessä kuningaskunnassa tehtiin valituksia, nostettiin kanteita tätä firmaa vastaan terveysuhista ja virheellisistä tuotteista ja sen jälkeen vielä Ranskassakin ja kirurgit, kauneuskirurgit varoittivat vielä 2008-2009 viranomaisia tästä tilanteesta. Ja nyt sitten, kun tuo firma on se, pantu selvitystilan, niin itse asiassa kaikki tiesivät, että nuo implantit olivat halvempia kuin muiden firmojen implantit. Ja meillä ei ole nyt vastausta, minkä takia. Ja sitten komissiolla on ollut kuitenkin direktiivi voimassa jo aikaisemmin. E, ja tässä nyt on selvä rikkomus tuota direktiiviä vastaankin, vaikka tietysti nyt pitää huolehtia siihen, että parannetaan myös tuota direktiiviä näiden lääkinnällisten laitteiden osalta. Seuraavaksi Elena Antonescu pyytäisin puolitoista minuuttia. Sigur că Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Tämä asia, josta nyt puhutaan, siihen liittyy paljon valvonta- ja turvallisuuskysymyksiä. Meidän pitäisi näitä sääntöjä parantaa ja siksi haluaisin kiinnittää komission huomion tähän asiaan. Meidän pitää miettiä uusia tekniikoita ja niiden edistymistä ja puhua myös nanotekniikasta. Eli tarvitaan paljon tiukempaa lainsäädäntöä, mitä tulee tällaisiin laitteisiin, eli luokan kolme laitteisiin. Ja tarvitaan myös parempaa valvontaa ja on varmistettava, että implantteja voi ja niiden käyttöä voidaan seurata. Tarvitaan myös palautetta kuluttajilta ja on kerättävä tietoja paremmin ja parantaa myös ilmoitusmenettelyä. Ja siksi esitänkin nyt komissiolle pyynnön. Me toivomme, että komissio toimisi avoimemmin ja tehtäisi parempia sääntöjä, jotta kansalaisten turvallisuus olisi taattu ja toimittaisi myös sisämarkkinasääntöjen mukaisesti. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Charles. Nessa Charles? Uh, yes, um, I, most of the other speakers have already asked questions. Niin, suurin osa muista puhujista on esittänyt jo kysymyksiä puolestani, mutta minulla on vain yksi kysymys komissiolta, ennemminkin varoitus, että tällaisissa tapauksissa, jossa syntyy tällainen haitta, pitää tarkkaan katsoa, miten tähän päädyttiin ylipäätänsä, niin että voidaan oppia tästä tapahtumasta. Vaarana on myös, että lakia säädetään jollain alalla, mutta ei huomioida jotain toista asiaa, koska halutaan käsitellä tällaisia tapahtumia ja sitten ei huomata uusia riskejä. Mitä tulee luvan antamisviranomaisiin ja valvontaan. Meillä täytyy olla oikeudenmukaisuutta sen suhteen, miten tämä tapahtuu minun maassani. Esimerkiksi viranomaisia valvotaan todella tarkkaan. En tiedä, onko näin muissa tapauksissa, joten menettelyjen kaksinkertaistamista pitää välttää, koska jos näin tapahtuu, niin joku jää huomiotta vain sen takia, että viranomaisia valvotaan liiallisesti. Viranomaiset yksittäiset virastot jäsenvaltiossa jo valvovat hyvin tarkkaan joten haluaisin tietää, onko meillä jonkinlaista yhdenmukaista valvontaa ja tarkistusten käyttöönottoa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Kristel Schaldemus. Well, I agree with all... Kiitoksia. Voin olla samaa mieltä edellisten pojen kanssa. Meillä on ongelma. Eli minun kysymykseni komissiolle kuuluu, että milloin eurooppalaiset potilaat pystyvät luottamaan niihin implantteihin, joita saavat. Koska näin ei ole nyt. Tanskassa olemme nyt kuulleet, että nämä 500 henkilöä, jotka ovat saaneet tekolonkan, niin itse asiassa niistä on jo varoitettu vuosia sitten ja vasta viime vuonna tämä kyseinen firma poisti nämä tuotteet markkinoilta ja nämä henkilöt eivät tiedä milloin saavat uuden tekolonkan, eli elävät täydellisessä epävarmuudessa. Eli markkinoiden valvonta ei ole riittävää, tuote, turvallisuutta ei voida tavata. Eli meidän pitäisi saada tietää, että potilaat voisivat ö, missä vaiheessa potilaat voivat luottaa näihin markkinoihin ja milloin koordinaatio, koordinaatio saadaan pelaamaan jäsenvaltioiden välillä samoin kuin valvonta. Spricht Sophie Okuni. Kiitoksia sitten Sophie Okuni. Kiitos, täällä on paljon sanottu. Minulla olisi kolme kommenttia, aivan ensiksi haluaisin vielä kerran sanoa, että nämä lääkinäiset laitteet ovat sellaisia laitteita, joita on joidenkin kansalaisten käytössä, eli implantit, toisaalta sydämen tahdistajat ja erilaisia laitteita, joita käytetään tiettyä aikamäärää erilaisilla potilailla näihin laitteisiin liittyen ei käydä yhtä tarkkaa prosessia läpi kuin silloin, kun lääkkeitä saatetaan markkinoille. Minä kysyn nyt komissiolta, eikö nyt pitäisi harkita sellaista prosessia, joka on yhtä yksityiskohtainen kuin silloin, kun puhutaan lääkkeiden markkinoille tuomista. Ja sitten toinen seikka, tämä yritysjohtaja kertoo, että sertifiointi tapahtui saksalaisessa laitoksessa, koska siellä oltiin joustavampia kuin Ranskassa tai Belgiassa. Eikö pitäisi tässäkin yhteydessä sitten harkita, kysyn tätä komissiolta, että voitaisiin harmonisoida valvontaa eri jäsenvaltioissa niin, ettei ranskalainen yritysjohtaja voisi helpottaa toimintaansa käyttämällä saksalaista valvojaa tai sertifioija. Ja sitten viimeinen seikka, kun käydään ravintolassa tarkoittamassa, toteutuvatko siellä hygienia, laatu, vaatimukset, silloin käydään pistotarkastuksin ja miten nyt voi olla, että tässä yhä vielä kerrotaan etukäteen teollisille toimijoille, että ollaan tulossa tarkastusmatkalle. Näin pitäisi tapahtua ilman ilmoituksia. Mamy teraz tak... Jolanta Hebner. Zagrożenie zdrowia kobiet, a nawet... Kiitoksia. Me käsittelemme tässä hyvin vaikeaa kysymystä, jolla, joka vaikuttaa naisten terveyteen, huonontaa aina terveyttä, jolla on vakavia seurauksia. Puhun tässä naisista, jotka ovat toipuvassa erilaisista syövistä ja joille tällainen implantti on asetettu, joten kohderyhmä on laajempi, joten äh, haluaisin kysyä komissiolta, mitä komissio aikoo tehdä valvonnan suhteen, mistä lähin komissiolla on ollut tällainen tieto, mitä tulee äh, näiden naisten terveyteen liittyvistä uhkista ja milloin komissio alkoi nämä tarkistukset. Minä en halua syyttää lääkintää ja henkilökuntaa siitä, että käytivät väärää materiaalia. Nämä implantit, joita on käytetty, olivat saaneet tarvittavat luvat, joten kun lääkärit ja lääkintähenkilökuntaa käyttää tällaista sertifioituja materiaalia, heidän ei pitäisi ryhtyä heti epäilemään, että joku on pielessä, joten mitä komissio on tehnyt kiinnittääkseen muiden yritysten huomioon siihen, että niiden ei tulisi käyttää huonoa lääketieteellistä materiaalia. Anja Weisgerber. Kiitoksia. Tämä PIP-firman tapaus tietysti odottaa ihan selvää rikollista toimintaa, mutta se osoittaa sen, että kun joka tapauksessa tullaan tarkistamaan tätä direktiiviä, niin tässä yhteydessä sitten tavalvontaa täytyy lisätä. Eihän voi käydä niin, että tällainen, näilliset rintaimplantit on täytetty teollisella silikonilla ja saavat siitä huolimatta CE-merkinnän markkinoilla. Eli täytyy kiinnittää huomiota lupamenettelyyn, niin että siinä vaiheessa voidaan jo välttää nämä tapaukset. Mutta olen eri mieltä kuin Rod Berend siitä, että pitäisi kiinnittää vain lu- tähän lupamenettelyn huomiota, sitten ei tarvittaisi tiukempaa valvontaa. Uskon, että tiukempaa valvontaa tarvitaan joka tapauksessa vielä lisäksi, koska voihan käydä niin, että markkinoille tulee vielä väärinnöksiäkin ja siinä vaiheessa olisi tärkeää, että tehdään tällaisia pistokoe tarkastuksia odottamatta eri vaiheissa, ei pelkästään tuotantoprosessin yhteydessä. Sielläkin tarvitaan valvontaa, mutta ihan niin kuin Peter Liise sanoi, niin siinäkin vaiheessa, kun näitä implantteja siirretään potilaille, silloinkin tarvitaan tarkastuksia, niitä voidaan katsoa näitä väärennöksiä markkinoilla. Eli tyyp- lupamenettelyssä, mutta erityisesti myöskin sitten valvontaa kansallisten rekisterien osalta. Hvala lepa. Sofija Marse Kukovic. Nek, spoštovane kolegice in kolegi, medicinske pripomočki. Hyvät kollegat, lääkinnälliset laitteet, implantit mukaan lukien, ovat voiton lähde suurelta osin. Ja tässä käytetään myös eh, muuten kuin avoimesti näitä lääketieteellisiä varoja ja moni nykyään tarvitsee implantteja siksi, että rintasyöpä lisääntyy, mutta terveiden naisten pitäisi tähän suhtautua eri tavoin. Heidän pitäisi ehdottaa, että lainsäädäntöön otetaan mukaan vaatimus paremmasta tiedon saannista. Naisille pitää kertoa asioista paremmin, heille pitää tehdä selväksi, että silikoni ei ole hyvä tulevaisuuden tae, vaan on elettävä terveellisesti. Terveelliset, terveellisiä elintapoja on korostettava ja tämä aspekti pitäisi ehkä ottaa mukaan naisen ehdotukseen. Als spricht Merit uh, McGuinness. Kiitoksia seuraavaksi Marriott McGuinness. Two issues here. One is the response when we... Kiitoksia. Tässä on kaksi asiaa. Yksi on vastaus, kun löysimme tämän ongelman, joka on mielestäni lisännyt pelkoa naisten keskuudessa ympäri Eurooppaa. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisilla oli hyvin erilainen reaktio kuin esimerkiksi Irlannin viranomaisilla ja ihmiset lukevat, mitä Euroopassa tapahtuu ja samoin kuin meillä on elintarvikeketjussa nopean varoituksen menetelmä ja meillä on parempi koordinointi niin meillä pitäisi olla samantyyppinen järjestelmä, kun lääkinnällisissä laitteissa on ongelmia niin, että potilaita voidaan rauhoittaa. Nyt meillä on joissain jäsenvaltioissa hyvin pelokkaita potilaita, koska heille on sanottu, että ei tarvitse poistaa näitä implantteja, kun taas naapurimaassa tapahtuu täysin päinvastoin, joten tähän täytyy reagoida, mitä komissio aikoo tehdä. Toiseksi petos on tapahtunut, se on selvää, mutta meidän täytyy katsoa, että tarkastusta tapahtuu eh, joka kohdin ja teollisuuden silikonin tuottajilta täytyy myöskin varmistaa, että minne he se tuon silikonin lähettävät. Ja meidän täytyy olla hyvin tiukkoina tämän asian suhteen, koska ihmiset elävät tämä. Eh, asia koskee rintaimplantteja, mutta on myös muita implantteja, joista kollegat puhuivat, joista puhutaan eh, ja joita käytetään esimerkiksi mm, lantio, lonkkaa, proteesit ja tällainen tapaus oli, jossa ryhdyttiin koordinointiin to, to, toimeen ja tätä tarvitsemme tässäkin kriisissä. Yes. Kiitoksia, sitten Andres Rodriguez. Presidentti. Kiitos puheenjohtaja. Nyt on yksi asia todella selvää, että tässä valvonta ei ole toiminut unionissa eikä jäsenvaltioiden tasolla. Tässä on nyt paljon mahdollisuuksia käyttää tällaisia varaisia tuotteita. Ja nyt haluaisin kysyä komissiolta, aiotaanko tarkkaan tutkia, miten tämä tällainen kiertäminen on ollut mahdollista. Tämä liittyy sääntöihin, mutta mm, uudetkin säännöt johtavat tähän, jos sertifiointi tehdään tällä tavalla ja kerrotaan etukäteen, että mm, tarkastajan tulossa. Eihän sitä pidä etukäteen kertoa tässä ei ole myöskään materiaalia seurattu, jäljitetty ja sen takia skandaali on todella valtava. Haluaisin myös pyytää, että komissio esittää jäsenvaltioille suosituksia. On hyvä, että kukin valtio toimii miten haluaa, mutta ei tässä naisia voi kohdella eri tavoin eri maissa ja että ihmiset joutuvat kärsimään siitä, että ei tiedetä mitä tapahtuu. Kyllä komission pitäisi nyt kyetä ainakin jotain suosituksia antamaan, jotta kaikki kansalaiset, joita joihin tämä asia liittyy, saisivat samanlaisen kohtelun. Tässä ei ole ollut tarpeeksi valvontaa ja sen takia pitää miettiä, kuka tässä on vastuussa. Ei ole mahdollista, että joku tällainen kiertää valvontaa, että sanoi, että 35 prosenttia eh, valmistetusta aineesta oli kunnollista ja se sitten tarkastettiin ja kaikki muu jäi näkemättä. Eli tässä tarvittaisiin mm, yleisiä suosituksia eri jäsenvaltioille, jotta ei tulisi erilaista kohtelua eri maissa. Grazie. Kiitoksia Mario Pirlo. De. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin kiittää Lindaa siitä, että hän antoi meille mahdollisuuden keskustella tästä asiasta. Tämä ranskalainen yritys PIP, joka valmisti näitä haitallisia proteeseja, sillä on suuri vastuu ihmiskunnan edessä. Italiassa syyttäjän virastoon on tehty useita ilmoituksia. Tämä proteesi voi aiheuttaa rintasyöpää ja me emme ole siitä aivan varmoja. Ranskassa ajatellaan, että poistetaan noin 30 tuhatta tällaista proteesia, mutta äh, asia, joka minua huolestuttaa eniten, on se, että tämä äh, ranskalainen yritys on vienyt 80 äh, prosenttia tuotannostaan Eurooppaan ja latinalaiseen Amerikkaan. Tämän asioita meidän täytyy pohtia. Ja lopuksi haluaisin vedota komission, että se valvoisi tarkemmin jäsenvaltioita ja päivittäin valvoisi näitä tarkastuksia. Tämä on asia, johon komission on ryhdyttävä tämän ongelman suhteen. Kiitoksia edustaja Pirillo ja sitten Elisabetta Gardini. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy vahvistaa tällaisten eh, lääkinnällisten laitteiden seurattavuutta. Meillä täytyy eh, tarkemmin mm, määritellä lupaviranomaiset eh, niin, että ne ovat eh, tiukkoja ja eh, riippumattomia ja meillä täytyy olla yhteinen riskinarviointimenetelmä. Mielestäni pitäisi antaa naisille enemmän tietoa, jotta voidaan taata parempi turvallisuus. Kun olen puhunut äh, italialaisten radiologien kanssa, sain heiltä sen äh, tiedon, että mikä sitä tahansa äh, rintaproteesista onkaan kysymys, vaikka se olisi kaikkien kriteerien mukainen, niin se on este syövän ehkäisylle, koska aluetta ei pystytä näkemään kunnolla. Ja tämä on jo asia, joka pitäisi sanoa ihan selvästi naisille. Täytyy myös ottaa huomioon se, että erittäin nuoret naiset tekevät näitä leikkauksia kaikki näiden riskeineen. Ja sitten haluaisin kysyä, että onko totta se, minkä olen kuullut, että että PIP-proteesin keksiä yrittää toisen nimen alla jatkaa toimintaansa. on aloittanut uuden yrityksen, joka on lasten nimellä, joka on hänen lapsiensa nimellä, joka on valmis tuottamaan 40 000 proteesia päivittäin. Kiitoksia. Nyt antaisin komissiolle puheenvuoron. Sanko pääosaston pääjohtaja on täällä, Rova Testori. Kiitos puheenjohtaja. Yritän nyt vastata näihin kaikkiin kysymyksiin. Ensinnäkin, mitä tulee tähän uuteen ehdotukseen, koska Rod Linda Lindamäki, Even Peter Lee, se kaikki kysyivät, mitä me tehdä. No, kuten kollega sanoi, me tässä juuri parhaillaan teemme stressitestiä, eli me analysoimme omia ehdotuksiamme, jotka olivat valmiina ja varmistamme sen, että ehdotustemme avulla voidaan välttää tämänkaltaiset tapaukset, joista tänään puhutaan. Tällä hetkellä meidän tarkoituksemme on nyt hyvin tiukasti vahvistaa valvontaa, markkinoiden valvontaa ja jäljitettävyyttä, mutta me emme aio lähteä lupaan, joka annetaan ennen markkinoille saattamista. Ja tämä seurasta syystä haluamme varmistaa sen, että kansallisilla viranomaisilla on kaikilla samanlainen valvontamahdollisuus. Tässä yrittäjällä ei pidä olla oikeus valita joku näistä viranomaista. Tärkeää on, että on olemassa viranomaisia, joiden tehtävänä on valvoa ja pitää varmistaa se, että toimitaan samalla tasolla, samalla tavalla. 27 eri jäsenvaltiossa pitää siis olla tarpeeksi valvontamahdollisuuksia, auditointimahdollisuuksia, pitää olla avoimia eh, valvontakertomuksia niin, että kaikkialla unionissa valvonta on samanlaista. Ja niin kuin Linda Mäkävän sanoi, ilman muuta tarvitaan pistokokeita sellaisia, sitä ei kerrota etukäteen, ei ainoastaan valmistuslaitoksiin, vaan markkina seurantaa pitäisi suorittaa kaikilla tasoilla, eli valmistuksen ja kauppaamisen yhteydessä myös potilaiden tasolla ja sitten tarvitsemme jäljitettävyyttä, kuten Peter Liise sanoi. Valitettavasti me pysty nyt tietämään, ketkä kaikki naiset ovat tällaisia implantteja saaneet, sillä ei ole olemassa yhtä, yhtä ainoa numeroa, jonka kautta voitaisiin identifioida kaikki nämä protestit ja tietää, missä niitä on käytetty ja missä niitä on eh, sijoitettu naisten kehoon ja siksi me tarvitsemme nyt sellaisen tietokannan, joka mahdollistaa aivan täydellisen jäljitettävyyden, kun näitä proteeseja käytetään. Ja nyt ei ole kyse siitä, oliko ongelmana itse sertifiointi ongelmana oli toistetaan tämä nyt vielä valvontaa, markkinoiden valvontaa ja sitten jäljitettävyyden tasolla tehtävä seuranta. Ja moni kollega täällä kysyi, miksi tässä näin kävi. Ja on totta, että FDA aikaisemmin oli tällaisia tietoja saanut ja valitettavasti tämä on totta. Vuonna 2000 FDA tutki ei näitä silikoni implantteja, vain muita implantteja. Siellä silikoni-implantteja ei silloin saanut käytää Yhdysvalloissa. Tällöin otet, vedettiin pois markkinoilta tämä implantti, eikä tältä yritykseltä enää saanut tuoda maahan muita laitteita ja siellä suoritettiin useampi valvontatoimi. Meille ei kuitenkaan tästä valitettavasti kerrottu kuin vasta nyt ja siksi me nyt 10 tammikuuta saimme FDAlta kyselymme vastauksen, mutta näitä tietoja meillä ei ollut kuitenkaan aikaisemmin. Tämä on todella harmista, sillä jos tiedot olisi saatu varhaisemmassa vaiheessa, olisi voitu ryhtyä toimiin myös. Ja miksi ei näitä tietoja saatu? No, tämä on luottamuksellista tietoa. Yhdysvallat suhtautuu tähän luottamuksena tietona ja meillä on luottamuksellisuussopimus olemassa Yhdysvaltain kanssa ja se on vasta ollut 2007 jälkeen ja Tämä valitettavasti koskee vain kaikkea sitä, mikä on tapahtunut 2007 jälkeen eikä sitä ennen. No mikä sitten on viranomaisen tehtävä nykylainsäädännön pohjalta? Tämä vastauksena Chris Davisille. Viranomaisen tehtävä on varmistaa, että ainoastaan kunnolliset tuotteet tulevat markkinoille, eli näin Ranskan viranomaiset ja muutkin viranomaiset, niiden tehtävänä olisi ollut varmistaa se, että valvotaan markkinoita. Ja viranomaisella oli myös oikeus kieltää tuotteiden käyttö, ja näin tapahtui sitten maaliskuussa 2010, kun saatiin ensimmäiset merkit siitä, että ongelmia oli, koska potilaat kertoivat, että tällaisia oli tullut ja oli mahdollinen yhteys syöpään. 2010 siis e, tehtiin, ryhdyttiin tähän toimeen. Ja sitten vielä muita vastauksia liittyen näihin emmättimen sijoitettaviin verkkoihin. Näistä emme tiedä, mutta aiomme tutkia asiaa. Ja sitten se, miksi ei ole lisää tiedonvaihtoa kansainvälisellä tasolla. On totta, että 89 prosenttia proteeseista niitä on viety kolmansi maihin. Eli on totta, että ainoastaan pieni osa kaikista proteista on ollut meidän markkinoilla käytössä. Me teemme yhteistyötä kansainvälisesti. Meillä on globaali harmonisaatio task force. Siellä on myös Yhdysvallat, Kanada ja Japani ja siellä pyrimme valmistelemaan oikeusperustaa, jotta voimme vaihtaa auditointitietoja erityisen raportein kansainvälisesti. Mutta kuten sanoin, nämä tiedot ovat luottamuksellisia ja tiedonvaihdon aikaansaaminen on hyvin vaikeaa kansainvälisellä tasolla, mutta me kyllä tämän haluamme tehdä. Ja kun meillä on nyt uusi lainsäädäntöehdotus tulossa maaliskuussa, ehkä muutama viikkoa myöhemmin, sillä komissio haluaa varmistaa sen, että uusi ehdotus varmistaa sen pohjalta voidaan välttää kaikki tällaiset tilanteet ja me tietysti emme kertoa valiokunnalle mahdollisimman nopeasti, kun saamme työt loppuun tehtyä, eli nämä stressitestit, niin kutsutut. Kiitos. Vielen Dank, Frau Testori. Paljon kiitoksia, Rova Testori. Ja sitten antaisin Linda McAvanille kysymyksen esittäjänä vielä puheenvuoron. Näen, että Edustaja Ruth Berenkin haluaa esittää vielä lisäkysymyksen, mutta haluaisin kiittää komissiota näistä selvityksistä. Monia asioita, joita olemme pyytäneet, komissio jo tarkasteleekin, ja meidän on katsottava, että nämä, uudet, nämä asiat, joista eh, Rova Testori puhui, ovat uudessa lainsäädännössä. Nyt haluaisin kysyä häneltä, mitä hän näkee Euroopan lääkeviraston eh, roolin, koska eh, on vähän hullua, että FDA voi toimia Ranskassa, tutkia ja kieltää kukaan ei kuule siitä. Eikö Lontoon viraston tehtävä ole mm, toimia koko EUn puolesta ja olla tällainen tietokanta. Meillä on kapasiteetti Euroopassa toimia. Miksi me hyödynnä sitä, jos on kyse siitä, että hallitukset ovat mustasukkaisia, mustasukkaisia kansallisista toimivaltuuksista, niin eivätkö potilaat kuitenkin mene edelle? Niin, niin, niin. Kiitoksia. En nyt halua aloittaa tätä kyselykierrosta uudelleen, joten ehdottaisin, että keskustelemme tästä vielä koordinaattorin kokouksessa, koska on tarpeen, että jatkamme tätä keskustelua. Tähän ei ole vielä vastattu täydellisesti, joten En nyt todellakaan halua olla hankala. Ymmärrän kyllä, mitä sanoitte, mutta minusta nyt eh, Rosa ymmärtää tämä asia. On parempi, että asia käsitellään näin eikä koordinaattorin kesken. Täällä saimme kuulla 9 prosenttisesti oikein hyvää tekstiä, niin kuin aikaisemminkin oli, mutta 10 prosenttia ei ollut niinkään hyvä. Ja siksi pitää miettiä sitä, miten nyt toimitaan. Aikaisemmin oli neljä laiteluokkaa ja ainoastaan yhtä luokkaa varten oli olemassa oma erityinen menetelmänsä. Ja kävin ja minä pyysimme tähän muutosta. Komissaari kuitenkin sanoi, että hänen mielestään ei tarvita lupaa menettelyä. Minun mielestäni sitä tarvitaan ehkä ei kaikkia luokkia varten, ehkä ei ykkösen, mutta muita luokkia varten kyllä. Ja tarvitsemme erilaisen, tarvitsemme tähän määritelmän. Tässä on nyt uudenlaisia lääkinnällisiä laitteita ja niissä on erilaisia aineita tai eh, osia ja valitettavasti minä nyt taas käyttänyt huonosti tässä ensimmäisessä istunnossa, jossa toimittu puheenjohtajana, mutta tämä pitää kuitenkin nyt tehdä selväksi, että lääke aineviraston, lääketieteellisen viraston pitää olla tässä asia ajamassa, eikä jäsenvaltioiden pidä tähän ryhtyä. Niiden pitää toimia paremmin. Nämä notifiointiviranomaiset toimivat huonosti jäsenvaltioissa ja tähän tarvitaan muutosta. Das passiert, was ich, äh, was ich befürchtet habe. No niin, nyt kävi niin kuin minä pelkäsinkin, jos annan yhdelle puheenvuoron. Äh, ihan lyhyesti 30 sekuntia Silpanjo ja sitten päätän tämän äh, kierroksen, en tee tätä enää toista. Niin, yksinkertaisesti haluaisin siihen vain sanoa komissiolle, että ette vastannut kysymykseen. Ja se, että ei vastaa niihin valituksiin, joita on esitetty Ranskassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa 2005-2006, niin sehän osoittaa sitä, että epätietoisuus on täydellistä ja senkin direktiivin osalta, joka on ollut voimassa, niin ei ole ollut mahdollista puuttua tähän, joten meidän mielestämme niin Euroopan parlamentin jäsenten tulee tarkastella sitä, eikö olemassa olevaa direktiiviä ole rikottu ja onko tosiaankin olemassa ollutta sääntöä noudatettu puutteellisesti. Ehkä pitäisi perustaa tutkinta lautakunta ei pelkästään pidä järjestää, järjestelmää parantaa, vaan pitää katsoa, että miten, mitä puutteita tässä järjestelmässä on ollut jo vii, seitsemän viime vuoden aikana. No niin, kiitokset, kiitokset komissiolle ja jäsenille kurinalaisesta toiminnasta. Tämä oli varsin hyödyllistä. Ja pitää katsoa, että miten tässä nyt sitten jatketaan tämän kysymyksen tiimoilta, koska tosiaan 400 000 eh, eh, henkilöä tämä koskee EU-ssa ja tilannetta pitää parantaa. Kyseessä on kansan terveys sinänsä, eli lääkinnällisiä laitteita tällaisia ei saa tulla markkinoille ja jos on porsanreikiä, niin eh, ne tilkitään. Eli tämä on tärkeä keskustelu, jota jatketaan. Kiitoksia sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eli Envin valtuuskunnan raportti Turkin vierailusta. Jo Lainen saa puheenvuoron. Hän oli valtuuskunnan johtaja. Tämä vierailuhan oli 2-4.11. Eli jos joku haluaa mennä ulos, niin poistukaa salista ja Meillä on nyt 10 minuuttia tätä kohtaa varten. Tiedät, että se on varsin kunnianhimoinen tavoite, mutta meille tulee kohta vieraita tänne niin, että kohteliaasti sitten voimme ottaa vierat Ellan vastaan. Jollainen. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Me menimme Turkkiin, koska ympäristöluku on enemmän tai vähemmän ainoa luku neuvotteluissa, liittymisneuvotteluissa EUn ja tämän maan välillä. Ja valtuuskunta sai suuren vastaanoton, suuren huomion keskustelukumppaneistamme kaikki olivat paikalla ja parlamentin valiokunnissa melkein kaikki jäsenet olivat paikalla maatalousvaliokunnassa, ympäristövaliokunnassa, joten tämä oli suuri juttu kumppaneillemme Turkissa. No niin, Turkilla on valtaisaa talouskasvua 8-9 prosenttiin jo nyt toista kertaa ja todellakin Irlannillaankin on konflikti ympäristöongelmien kanssa. Eräs suuri ongelma on energianhuolto. Me keskustelimme siitä useasti. On mielenkiintoista, että teollisuus yhdistyksissä eh, Turkissa painostetaan enemmän energiatehokkuutta ja uusiutuvia energiamuotoja eh, kuin mitä hallitus tekee. Turkki on valinnut kaikki energiamuodot, vesivoiman, äh, hiilivoiman, nyt se haluaa rakentaa myös ydinvoimaloita. Me viittasimme siihen, että meidän suuntamme on enemmänkin lisää energiatehokkuutta ja uusiutuvia energiamuotoja. Eräs toinen tärkeä aihe, josta keskustelimme ympäristöjärjestöjen kanssa, on ympäristökestävyys tarkistus, sitä, se ei toimi täysin ja sitä on vielä parannettava. Meillä oli maatalousministeriön kanssa suuri keskustelu tässä. Maataloustuotteiden hygienia on parantunut, tuontirajoitukset ovat melkein poistettu, paitsi naudanliha Romaniasta Bulgariassa. Mm, siinä on ilmeisesti vielä huolia. Merkinnöissä on vielä suuria puutteita. Mitä tulee terveyteen, niin erityisesti tupakan, mutta myös alkoholin käyttöä käsittelimme hengitystiesairaudet ovat suuri ongelma johtuen saastumisesta, ilmansaasteista kaupungeissa, mutta myös tupakoinnista työpaikoilla ja kotona. Turkki on vieläkin kunnianhimoinen ja haluaa viedä eteenpäin tätä neuvotteluprosessia EUn eh, kanssa eh, Eurooppa-ministeri, Turkin Eurooppa-ministeri oli hyvin suorasanainen. Äh, hän puhui myös äh, eri EUn jäsenvaltioiden suhtautumista Turkkiin äh, ja tiedämme, että innostuminen liittymisestä on laskenut huomattavasti noin 65 prosentista 35 prosenttiin, joten Euroopan täytyy olla johdonmukainen suhteessaan Turkkiin eräs ikävä välikohtaus tapahtui. Siitä haluaisin kertoa kollegamme Kyprokselta, Eleni Teokorus. Hän eräässä kokouksessa hän sai tällaisen kortin eteensä, jossa sanottiin Etelä-Kyproksen edustaja ja Kreikan hallinnon edustaja. Kollega lähti ulos, minä protestoin ja sitten Turkki turkkilaiset kumppanimme luopuivatkin tässä ja muissa kokouksissa näin ei käynyt. Meillähän on nyt sitten toisella vuosipuoliskolla Kyproksen puheenjohtajavaltio ja nyt siinä sitä vaan testattiin, että kuinka pitkälle hyväksymme Turkin näkemyksen Kyproksesta. Me kieltäydyimme tästä. Vierailu oli kuitenkin äh, vaivan väärti. Turkki on suuri maa Euroopassa ja on meidän etumme mukaista, että ympäristön suojelu siellä tapahtuu EUn valtavirtojen mukaisesti. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Silakakis. Thank you, Mr. President. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Turkin vierailu oli hyvin mielenkiintoinen. Minä otin esille erään asian. On totta, että Turkki kehittyy kovin nopeasti ja että se on meidän alueellamme tärkeä teollisuusmahti. Nyt vaikuttaa siltä, että seuraavan viiden, seitsemän vuoden kuluessa siellä päästään Euroopan keskitasolle hiilidioksidipäästöjen osalta. Tämä on tärkeää, sillä Turkki ei ole mukana eikä sillä ole mitään erityistä politiikkaa liittyen hiilidioksidipäästöihin. Tämä kävi selvästi ilmi, sillä me ja minä itsekin esitin monta kertaa kysymyksen tähän liittyen. Tämä Etelä-Euroopan kannalta sitä, että tässä on suuria hiilivuotovaaroja, koska tässä on todellinen teollisuusmahti, joka on ihan kohta meidän tasollamme hiilidioksidipäästöjen osalta, mutta sillä ei ole kuitenkaan mitään politiikkaa siihen liittyen. komissio ei nyt ole paneutunut tähän asiaan ymmärtääkseni kysymykseni pohjalta siis millään erityisellä tavalla. Ja minusta tämä on kuitenkin tärkeää. Tämä on tärkeää energian osalta, sillä Turkki voi viedä energiaa maksamatta päästöistä Ja se on tärkeää myös, jos ajatellaan tiettyjä tuotteita, joita on helppo viedä lähialueille. Tätä ei ole kuitenkaan huomioitu valiovertailussa, koska meillä ei ole otettu mukaan tätä maantieteellistä aspektia ollenkaan. Eli osa Euroopasta suojautuu täysin näin maantieteensä ansiosta ja osa Euroopasta on todella haavoittuvaista. Ja tämä osan juuri minun maatani lähellä. Me olemme Turkin naapureita, mutta tämä ei koskaan sitä meitä, vaan myös Bulgaria, Romania. Siellä on ihan sama ongelma. Ja tämä koskee myös muita Välimeren maita. Tärkeä asia siis. Kiitos. Niin, kiitoksia. Ja sitten lyhyesti vielä kollega Romana Plan, koska vieras on jo paikalla. La această vizită în Niin minä olen mukana tuolla vierailulla, joka oli varsin kiintoisa. Enkä toista sitä, mitä kollegat sanoivat. Mutta siis äh, Turkkihan tosiaan äh, kasvaa taloudellisesti kovaa vauhtia ja sen ympäristövaikutukset ovat merkittäviä. Siksi pitäisi pyytää, että ne, he ryhtyisivät siellä ponnisteluihin ja alkaisivat äh, harjoittaa sellaista politiikkaa, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä ja niin, että mm, Turkki noudattaisi kaikkea Euroopan unionin lainsäädäntöä ympäristökysymyksissä mukaan lukien kansalaisten kuulemisen. Olemme tavanneet ympäristöjärjestöjä ja tapasimme myös liike-elämän edustajia, e, liike- ja teollisuuden edustajia. Ja olisi tärkeää kuulla myös tosiaan kaikkia kansalaisia mm, niiltäkin osin, mitä tulee lupien myöntämiseen. Julie Girling. Kiitoksia. Vielä yksi puheenvuoropyyntö, Julie Girling. Yes, I'm, I... Kiitoksia. Olen pitkälti samaa mieltä puheenjohtajan kanssa, kun hän selitti eh, tapaamisista hallituksen kanssa, jotka olivat mielenkiintoisia ja kuten Rovana sanoi, me tapasimme myöskin eh, teollisuus eh, tahoja edustamaan valtuuskunnan, mutta tapaaminen kansalaisjärjestön kanssa oli pettymys ja oli erittäin tärkeää valtuuskunnalle muistaa se, että kun menemme valtuuskuntamatkalle, se on suuri kustannus, suuri määrä ihmisiä menee sinne ja pääsyy siihen, että menemme on, että tapaamme siellä ihmisiä, joita emme voisi tavata täällä, mutta näin ei ollut. Me tapasimme vain yhden kansalaisjärjestön matkan lopuksi Paikalla piti olla ryhmä, mutta paikalla olikin vain yksi henkilö. Tässä oli kyse järjestelyongelmista, mutta kun ympäristövaliokuntana menemme valtuuskuntamatkalle, niin kansalaisjärjestöt ovat erittäin tärkeitä ja niille pitäisi antaa tärkeämpi merkitys. Niitä pitäisi tavata matkan aluksi tai keskivaiheella, kun koko ryhmä on vielä paikalla jos heitä tavataan sitten matkan lopuksi ja sitten paikalla vain yksi kansalaisjärjestö, niin se oli kyllä menetetty mahdollisuus. Kiitoksia. Minulla on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Rova Snellhardt ja sitten valtuuskunnan puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Me olemme puhuneet paljon, mutta me emme saaneet tilaisuutta että näkisimme ihan käytännössä, että pitävätkö hallituksen lupaukset paikkansa. Se olisi minusta jatkossa tärkeää. He kuvailivat meille kaikenlaista, miten hienosti siellä asiat ovat, mutta sitten ei kukaan päässyt tätä valvomaan. Emme päässeet näkemään siellä yhtään mitään ja se oli mielestäni hyvin ongelmallista. Julainen. Kaksi lausetta vain. Turkkiin vierailu on aina vierailu Ankarassa, jossa on hallitus, ja vierailu Istanbulissa, jossa on yhteiskunta, ja kun on vain kaksi ja puoli päivää, niin ohjelman järjestäminen on aika vankala, vaikeaa. Ja toiseksi kansalaisjärjestöt Turkissa eivät ole niin äm, vahvoja kuin muissa maissa, niitä ei ole kovinkaan paljon. Lopuksi olisi voinut tulla enemmän, mutta tapasimme siis ympäristöjärjestön, kattojärjestön. Ehkä seuraavalla kerralla meidän pitäisi tehdä siitä painopiste. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon tästä kattavasta raportista ja myöskin kokemuksista, joita on kerätty, että voimme reagoida siihen, että asiat muuttuvat ja että, että tällaiset kommentit voidaan ottaa huomioon tulevissa vierailuissa myös muissa maissa. Ja sitten menemme esityslistan kohtaan 17 ja toivotan sydämellisesti tervetulleeksi vieraamme Tanskan elintarvikkeista, maataloudesta ja kalastuksesta vastaava ministeri Mette Gierskov ja Meidän vieraamme haluaisi esitellä meille tänään neuvoston puheenjohtajavaltion ohjelman. Se on hyvin kunnianhimoinen ohjelma. Meillä oli jo viime viikolla paikalla vieras entinen kollega, nimittäin pääministeri, ja Mielestäni se oli erittäin kattavaa. Puheenjohtajavaltio on hyvin valmistautunut. Sydämesti tervetuloa. Odotamme kovasti sitä, mitä teillä on meille kerrottavana. Ja meillä on paljon samankaltaisuuksia, koska meillä on paljon esityslistalla mietintöjä, jotka koskevat tätä valiokuntaa, resurssitehokkuus, sitten asia, josta keskustelimme eilen, luonnon monimuotoisuusstrategia ja sitten lihan sähköinen merkintä. Ja tässä me todella tarvitsemme hyvää yhteistyötä neuvoston kanssa ja odotamme kovasti teidän puheenvuoronne. Tervetuloa ja odotamme kovasti seuraavaa kuutta kuukautta. Thank you very much. Thank Kiitos oikein paljon. Ymmärrätte, kun tässä olemme uusi puheenjohtajavaltio ja tekin olette uusi puheenjohtajana, niin varmasti voimme auttaa toisiamme kuuden seuraavan kuukauden aikana kaudellamme. Minulle on suuri kunnia olla täällä tänään paikalla kertomassa teille puheenjohtajakauden ohjelmastamme. Me olemme tehneet hyvin vakavasti töitä tämän asian kanssa jo pitkään. Ja haluaisin alusta alkaen korostaa sitä, että me kyllä ymmärrämme sen, että nämä suuret uudistukset, jotka ovat tulossa, on tehtävä yhteistyössä parlamentin kanssa. Tämä on meille erittäin tärkeää. Meidän on oltava yhteydessä jatkuvasti ja käytävä vuoropuhelua. Aivan ensiksi haluaisin lyhyesti kertoa puheenjohtajakauden prioriteeteistamme Me haluamme olla vastuullisia, dynaamisia, vihreitä ja turvallisia tällä Euroopassa. Nämä ovat meidän painopistealueitamme ja tarvitsemme sellaisen tulevaisuuden, joka on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta turvallinen. Esiteltyäni ohjelmamme kerron vähän lisää sitten niistä asioista, jotka meidän esityslistallamme ovat. Me haluamme toimia proaktiivisesti ja saada aikaiseksi vihreää kasvua. Haluamme kasvua ja työpaikkoja ja vientiä ilman, että käytetään lisää resursseja tai energiaa. Ja tämä on mahdollista. Vihreän kasvun agendan edistäminen on tärkeä haaste. Vihreä kasvu on tärkeä tulevalle hyvinvoinnille ja Euroopan kehitykselle ja työllisyydelle pitää kuitenkin etsiä kustannustehokkaita ratkaisuja ja huomioida liike-elämän kilpailukyky. Vihreän kasvun keskittyminen tuo, tulee tarjoamaan mahdollisuuksia jos meillä on yksinkertainen puitteisto vihreälle kasvulle, niin näin voidaan saada aikaiseksi innovaatiota ja saada aikaiseksi teknologiassa johtoasema. EU on oltava etusijalla ja jos EU nyt käytä tätä hyväksi, tätä mahdollisuutta, niin muualla tullaan käyttämään hyväksi vihreän kasvun mahdollisuudet. Viime vuoden lokakuusta alkaen on keskusteltu komission ehdotuksesta, joka koskee yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista. Tämä on ollut keskiössä sekä parlamentissa että neuvostossa. Meidän edessämme on nyt se haaste, että pitää uudistaa YMPtä huomioiden muuttuvat tarpeet Euroopassa ja muuttuvat prioriteetit ja odotukset niin tuottajien, kansalaisten kuin veronmaksajienkin osalta. Tämäkin on hyvin oleellista muistaa. Puheenjohtaja, nyt on liian varhaista mennä yksityiskohtiin näiden uudistusten osalta, mutta haluaisin korostaa yks, yksinkertaistamista, vihertämistä ja sellaista koherenttia politiikkaa, joka voi todellakin parantaa politiikkamme tulevaisuudessa. Ja sitten meillä on toinenkin asiakokonaisuus, joka on meille hyvin tärkeä, eli yhteinen kalastuspolitiikka, joka on erinomainen tapa testata vihreän kasvun visiotamme, sillä tämä on niitä aloja, joilla talous eniten on riippuvaisuusasemassa ympäristöön nähden. EU on johtoasemassa elintarviketurvallisuuden osalta, mutta nyt on yhä vielä paikallaan uudistaa lainsäädäntöä. EUn kuluttajien on voitava luottaa siihen, että elintarvikkeet, jotka ovat markkinoilla, ovat korkealaatuisia ja turvallisia ja että niitä valmistettaessa huomioidaan eläinten hyvinvointi. Elintarviketurvallisuuden parantamisyritykset standardien harmonisoinnin kautta tullaan asettamaan etusijalle. Tämän kautta pyritään auttamaan kuluttajia ja vahvistamaan myös uskomusta siihen ja luottamusta tuodun ruoan turvallisuuteen. Ja nyt menisin joihinkin ehdotuksiin, joita työstätte parhaillaan valiokunnassa, mitä tulee ehdotuksia, jotka koskevat imeväisille ja erityisiin lääkinäisiin tarkoituksiin tarkoitettuihin ruokiin. No, olemme sitä mieltä, että pitää yksinkertaista olemassa olevaa lainsäädäntöä, joka on ollut voimassa vuodesta 1989 alkaen. Ja siksi neuvosto hyväksyy sen, että voidaan jättää pois käsite erityisruokavaliovalmisteinen, kun komissio on ehdottanut. Mutta jäsenvaltioissa vielä jonkun verran epäillään sitä, että tässä pitäisi rajoittua ainoastaan eh, ruokaan, joka on tarkoitettu imeväisille ja erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin. Jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että pitäisi korlaidoisella tavalla myös muita erityisruokavaliovalmisteita. Tämä keskustelu on ollut jo käynnissä Euroopan parlamentissa ja tämä osoittaa, että täällä jäsenet voivat yhtyä tähän katsantokantaan. Puheenjohtajavaltion mielestä on hyviä syitä luota siihen, että voin päästä sopimukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä tämän ehdotuksen tärkeistä osista. Tästä syystä puheenjohtajavaltio on sitoutunut siihen, että päästään ensimmäisen käsittelyn eh, sopimukseen tästä lainsäädäntöehdotuksesta komission kanssa yhteistyötä tehden. Puheenjohtajavaltio odottaa eh, mielenkiinnolla hedelmällisen yhteistyön jatkamista esittelijän kanssa ja valiokunnan kanssa kaiken kaikkiaan. Ja sitten myös viittaisin lyhyesti puheenjohtajavaltion kantaan liittyen nautaeläinten elektroniseen tunnistamiseen ja naudanlihan vapaaehtoisten merkintöjen säännösten poistamiseen. Puheenjohtajavaltio aikoo varmistaa sen, että ehdotus etenee ja haluan päästä seuraavan kuuden kuukauden aikana sopimukseen parlamentin kanssa. Ja seuraava asiakokonaisuus on sellainen, joka on molemmille toimille hyvin tärkeä, eli eläinten hyvinvointi. Yksi tärkeä aspekti tulee, tästä asiasta tulee puheenjohtajavaltion käsiteltäväksi 10. 11.2011 komission jäsen Dali ehdotti, miten voitaisiin suojella eläimiä kuljetuksissa. Komission raportissa luodaan katsaus nykytilanteeseen ja mietitään ongelmien ratkaisumahdollisuuksia valtio, joka varmistaa sen, että neuvosto tutustuu hyvin tarkkaan tähän raporttiin. Minusta on myös tärkeää, että poliitikkoina ymmärrämme sen, että miljoona Euroopan kansalaista on nettisivulla allekirjoittanut tämän pyynnön, että olisi maksimikuljetus eh, aika, joka määritetään eläimille. Vaikka tämä ei ole lainsäädäntöehdotus, niin on kuitenkin hyvin tärkeä huomioida tämä. Tämä on viesti Euroopan kuluttajilta ja kansalaisilta. Se on meille lainsäätäjille tarkoitettu. Ja myös mielellämme tutustumme Euroopan unionin strategiaan, joka koskee eläinten hyvinvointia 2012-2015. Komissio hyväksyi sen juuri viime viikolla. Tältä osin Euroopan parlamentti on jo askelta edellä tässä keskustelussa. Sillä täällä hyväksyttiin omaloite mietintö tai päätöslauselma toukokuussa 2010 ja se koski hyvinvointisuunnitelman arviointia. Tähän liittyen Tanskan puheenjohtajavaltio kausi aikoo yhdessä komission kanssa järjestää konferenssiin, jossa käsitellään eläinten hyvinvointia Brysselissä 29 helmikuuta ja ensimmäinen maaliskuuta. Siellä puhutaan erityisesti eh, hyvinvoinnista ja sen täytäntöönpanosta ja siitä, miten se perustuu tieteeseen. Me tuomme kaikkia eri asianosaisia sinne paikalle antamaan oman panoksensa asiaan ja parlamentti on myös tietysti kutsuttu sinne ja asia, joka koskee sekä eläintuotantoa että ihmisten terveyttä. Aiomme koordinoida neuvoston vastausta komission eh, toimintasuunnitelmaan, joka koskee niitä uhkia, jotka liittyvät mikrobi lääkeresistenssin aiheuttaman uhkaan. Olemme tietoisia siitä, että 25 000 ihmistä kuolee Euroopassa joka vuosi sen takia, että on olemassa mik antimikrobilääkeresistenssiä, Meidän on panettava tähän valtavaan ongelmaan. Tässä meillä on laaja lähestymistapa, jossa huomioidaan sekä ihmislääketiede että eläinlääketiede. Tässä yhteydessä olemme erityisesti panneet merkille äskettäin hyväksytyt päätöslauselmat Euroopan parlamentissa liittyen tähän äärimmäisen tärkeään asiaan. Ja sitten meillä on konferenssi tähän aiheeseen liittyen Kööpenhaminassa 14. ja 15. maaliskuuta. Tarkoitus on konferenssin avulla vaihtaa parhaita käytänteitä ja kehittää näin toimenpiteitä mikrobilääkeresistenssiä vastaan. On tärkeää, että EU johtavina lihan tuotteiden viejinä on tärkeässä roolissa, kun pyritään edistämään hyvää ja tieteeseen pohjautuvaa lihan valvontajärjestelmää. Tiedän, että lihan valvonta ja tarkistus ehkä tunnu hyvin, hyvin tärkeältä, mutta nyt on korostettava sitä, niin ehkä joidenkin mielestä se on tärkeää, mutta minusta on nyt tärkeää teille korostaa sitä, että elintarviketurvallisuuden osalta. Tämä on todella keskeistä ja tämä on myös hyvin kallista meidän tuottajillemme ja siksi tässä on toimittava mahdollisimman tehokkaasti. Ja siitä syystä meillä on tason asiantuntijakonferenssi toinen ja kolmas päivä helmikuuta, jossa keskustellaan mahdollisista muutoksista eri lainsäädäntöön. Näin puheenjohtaja lopuksi Haluaisin vakuuttaa teille, että Tanskan puheenjohtajan valtion aikoo tehdä kaiken voitavansa seuraavien kuukausien aikana, jotta voidaan saada aikaiseksi hyvä vuoropuhelu toimielintin välille. Minä lopetan nyt asian, jonka varmasti pääministerikin mainitsi täällä ollessaan. Me puhumme työtä tekevästä Euroopasta. Tämä on meidän mottomme, kun meillä on nyt talouskriisi vallalla, niin on hyvin tärkeää, että olemme optimistisia. Meidän on ymmärrettävä, että voimme työllä päästä tästä kriisistä ja se on tehtävä vihreään malliin. Ja minä lupaan teille, että teen kovasti töitä, jotta voin saada kunnollisen mm, perustan maataloudelle, kalastukselle ja elintarviketurvallisuudelle. Kiitos. Ich glaube, ein Applaus Tämä oli aplodin arvoinen. Kiitän sydämellisesti tästä ohjelman esittelystä. Se on hyvin kunnianhimoinen, monitasoinen ja erityisesti, hyvä ministeri, pidin siitä, mitä sanoitte lopuksi. Eurooppa työn parissa, koska useinhan koko hanke kyseenalaistetaan ja siksi meillä on niin suuria toiveita teidänkin puheenjohtajuuskautenne suhteen, koska se osoittaa, että hyvän lainsäädännön ja hyvien ehdotusten kautta ja todellisten ongelmien käsitysten, käsittelyn kautta, joita jäsenvaltiot eivät pysty yksin ratkaisemaan, kansalaiset saavat taas luottamusta ja luottamusta, luodaan luottamusta rakentavilla hankkeilla. Niitä löytyy teidän ohjelmastanne ne. Ja odotan kovasti tätä aikaa edessämme, mutta kollegatkin odottavat sitä kovasti ja minulla on jo paljon kysymyksen esittäjiä täällä ja annamme jokaiselle kolme minuuttia. Ehdotan, että teemme kaksi kysymyskierrosta niin, ettei tästä tule liikaa kerralla ja jokaisella kysyjällä on kolme minuuttia aikaa. Linda McEvan ensin. Mit. Sitten Crystal Schaldemose. Thank you very much, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia. Saanen puhua Tanskaa tanskalaiselle ministerille. On todella mukavaa nähdä sinut täällä parlamentissa ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa. Tämä on todella hyvä hetki ja teidän ohjelmanne on varsin kunnianhimoinen. Ja voin olla samaa mieltä teidän arvioinnistanne sen suhteen, että Eurooppa pitää saada takaisin töihin. Mutta jos voin lisätä vielä jotain, niin haluaisin kysyä, että miten uskotte, että jäsenvaltiotkin saadaan mukaan töihin niin, että Eurooppa saadaan jälleen työhön? Koska hyvin usein on sellainen tilanne, että meillä on hyvää lainsäädäntöä, mutta ongelmana on sitten sen täytäntöönpano jäsenvaltioissa kunnolla – Eli miten te neuvostossa aiotte suhtautua tähän? Ja sitten toinen kysymykseni liittyy mikrobien antibioottiresistenssiin. Tiedämme, että se on hyvin tärkeä kysymys ihmisten terveyden kannalta. Ja mihin erityisiin aloitteisiin aiotte, aiotte ruhtua, eh, ryhtyä? Siis jotainhan tietysti tarvitsee tehdä, mutta tästä on tietysti hyvin erilaisia näkemyksiä Euroopassa. Me olemme Pohjoismaissa paljon tiukempia ja sitten taas Etelä-Euroopassa vähemmän tiukkoja, eli miten nämä eri mielipiteet voidaan yhdistää. Ja sitten laajemmin elintarvikkeista. Täällä valiokunnassa niin elintarvikkeiden merkintä ongelmat ovat olleet esillä ja miten näihin ongelmiin pitäisi suhtautua. Esimerkiksi bisfenolin merkintöjen suhteen. Muss als nächste Kollegin spricht dann Kiitoksia. Kristel Schaldemuuta ja Ester de Lange. Like... Niin, kiitoksia oikein paljon. Haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy äh, elintarvikkeisiin. Tämä direktiivi, joka on yksi teidän äh, puheenjohtajuuskauden prioriteeteista. Me tietenkään vielä tiedä, mikä on äh, tämän valiokunnan äänestyksen tulos, mutta tarkistuksista jo näemme, kuinka ristiriitainen eh, tämä aihe on. Ja haluaisin kysyä teiltä, voitteko kertoa meille, mikä on tämänhetkinen tilanne neuvostossa? Yksi on tämä hyvin alhaisten, alhaisen kalorimäärän diet dieetti, ruokavalio. Komissio ehdottaa, että se jätetään pois erityis puitteista ja laitetaan yleisen lainsäädännön alaiseksi, mutta me olemme erittäin huolestuneita näistä hyvin alhaisen kalorimäärän tuotteista, jos aivan 400-800 kaloria per päivä. Täällä on ehdotuksia, että ne pitäisi jättää asiantuntija puitteisiin, mitä mieltä neuvoston ja toinen liittyy näihin kasvumaitoihin. Ö, kasvumaitoihin vauvoille. Ymmärtääkseni Tanska on ainoa maa, jossa näitä ei ole markkinoilla, koska niillä ei ole markkinoita, mutta meillä on 26 valtiota joissa nämä ovat markkinoilla, mutta olemme sitä mieltä, että yli yksivuotiaiden maidot eivät tarvitse erityisvalvontaa, ne voitaisiin laittaa tavallisten elintarvikkeiden ähm, puitteisiin, mutta mitä tapahtuu, jos tämä horisontaalinen direktiivi äh, kaadetaan, niin mitä sitten tapahtuu näille tuotteille äh, pääsevätkö ne markkinoille, mutta jonkun yleisen lainsäädäntöpuitteen alaisena vai kielletäänkö ne? Mitä mieltä neuvosto on tästä ja voisitteko kertoa näistä muista aiheista, jotka liittyvät niin kuin gluteeni ja muut, ja voitteko todella päästä ö, yhteisymmärrykseen puheenjohtajuuskautenne aikana? Chris Kiitoksia. Sitten Chris Davis. No, thank you. Um, but uh, Frederick Rees will take the first question for Audi. Okay. Frederick Rees saa ensimmäisen kysymys Uh, merci, monsieur le président. Um... Niin, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Rova Gerskov ja hänen nimensä on vaikea lausua, mutta tämä ei nyt liity mitenkään siihen, mistä tänään puhutaan, mutta puhuttiin naisten edustuksesta meidän valiokunnamme edessä. No Tanskassa on kyllä pärjätty paremmin kuin muualla, eli viime viikolla tapasimme pääministerin ja nyt naispuoliseen maatalousministeriin ja iltapäivällä myös, eli täällä kyllä naiset ovat todella hyvin edistetty, edustettuina. Te puhuitte näistä painopistealueistanne välisin puolin, mutta olen katsonut teidän asiakirjan, jossa haluatte edistää vihreää kasvua, kilpailukykyä. Teillä on käytössänne tämä Eurooppa työssä iskulause, sillä nykytilanne ei ole enää mahdollinen. Tämä käy selvästi ilmi joka päivä. Ja se, mitä Lang tässä pitkään sanoi, Minäkin olen esittelijä liittyen näihin tiettyihin ruokavaliovalmisteisiin. Haluaisin vain nyt mainita, että 300 tarkistusta on näihin asioihin esitetty. Tämä tarkoittaa sitä, että asiasta paljon puhutaan ennen kuin Rovadelan sanoi, neuvostossa on tärkeää miettiä sitä, miten kaikissa näissä asioissa voidaan isoida, jos ajatellaan esimerkiksi näitä hyvin vähäkalorisia eh, tuotteita ja eh, isommille lapsille tarkoittuja maitoja. Ja sitten tämä maatalousajatuksenne lähtee liikkeelle vievästä Euroopasta, Euroopasta viejänä. Eikö tässä nyt kuitenkin pitäisi pystyä varmistaa eh, meidän omavaraisuutemme. Olen liberaali, ei pidä lähteä kieltämään mitään, mutta jos ajatellaan kaikkia näitä hedelmiä ja vihanneksia, joita löytyy supermarketeista, joita on tuotu ympäri maailman. Tässä on erilaisia ympäristö- ja muita kysymyksiä. Ja kun meillä nyt viime viikolla Strasbourgissa äänestys, aiotteko sen jälkeen ryhtyä toimiin, jotta ei haaskattaisi elintarvikkeita Euroopassa? Näin käy usein. Näitä ei käytetä, vaikka ne ovat täysin vielä syömäkelpoisia. Belgiassa ja muissakin maissa tämä oli ihan lehtien etusivuilla 80 miljoonaa tonnia elintarvikkeita haaskautu täysin ja tämä on tuplaantumassa tämä määrä 2020 mennessä. Tämä on ihan mahdotonta. Toivottavasti tässä jotain tehdään tällä kaudella. Ja sitten lopuksi te mainitsitte vielä sen, että elintarvikelainsäädäntö on hyvin tärkeä, että siinä pitää ottaa huomioon kaikki eri eh, teollisuuden tarpeet ja mitä te aiotte esittää pk-yritysten osalta? Se on hyvin suuri osa, yli 90 yli 80 prosenttia kaikista eh, tuotantolaitoksista Euroopassa. Ja jos tässä ajatellaan, kuinka kalliiksi tuotanto tulee, pk-yrityksille tulee ihan liikaa kustannuksia, eli meidän pitää ottaa ne aina huomioon. Kiitos. Jetzt spricht Satu Hassi. Paljon kiitoksia. Sitten Satu Hassi. Very much. Uh, and thanks a lot uh, for the minister for coming to discuss. Kiitoksia oikein paljon ja kiitoksia ministerille, että keskustel... hän tuli tänne keskustelemaan kanssamme. Haluaisin kysyä maatalouspolitiikan ympäristöaspektista, joka on useiden jokien ja merialueiden rehevöityminen, joka johtuu ravinneaineiden valumisesta näille alueille. Esimerkiksi Itämeri on yksi maailman saastuneimmista merialueista ja yksi merkki tästä huonosta ympäristötilasta on se, että se on laajin meripohja-alue, jossa ei ole happea, joka johtuu rehevöitymisestä. Ja tämä alue löytyy siis Itämeren pohjalta. Ja se on siis suurin alue kaikista maailman meristä. Ja maatalous on suurin äh, rehevöitymistä aiheutuvien aineiden lähde Itämeressä, mutta myös monissa muissa vesistöissä. Ja tämä on asia, joka on unohdettu tai sitä ei ole huomioitu EU-maatalouspolitiikassa, mutta todellisuus on kuitenkin se, että me emme voi parantaa useiden jokien ja Itämeren ympäristön tilaa, jos ei tehdä uusia määräyksiä maatalouspolitiikkaan. Ja koska tanskalaiset varmasti hyvin tuntevat Itämeren, niin haluaisin kysyä teiltä, onko tämä aspekti, joka on tärkeä Tanskan puheenjohtajuuskaudella, kun työstätte tätä maatalouspolitiikan uudistusta. Kiitoksia Satu Hassi ja seuraavaksi Krista Klaas. Kiitoksia. Ja kiitokset ministeri siitä, että tulitte vieraisille tänne Envi-valiokuntaan. Meillähän on tietysti tämä ympäristökysymys ytimessä, että puhuittekin maatalouden ympäristökysymyksistä, joka on tietysti ympäristön ja luonnonterveyden kannalta tärkeä Mm, valitettavasti vain sivusitte tuota YMP-uudistusta, ette puhunut siitä yksityiskohdissaan. Ja minulle olisi tärkeää, että vielä kertaalleen täällä juuri uudistuksen yhteydessä katsottaisiin sitä, että mitä maatalous jo tekee ympäristön hyväksi täydentävien ympäristöehtojen osalta. Ja aina toteamme, että tarvittaisiin tiukempaa valvontaa Eli ehkäpä pitäisi tosiaan mm, pyrkiä jäsenvaltioita tiukemmin valvomaan täydentäviä ympäristöehtoja niin, että saisimme parempia tuloksia tulevaisuudessa. Sama koskee eläinten suojelua ja erityisesti eläinkuljetuksia. Me saamme tällä hetkellä paljon sähköposteja eläinten suojelijoilta, jotka valittavat näistä eläinkuljetuksista ja uskoisin, että tässäkin yhteydessä pitäisi mm, paljon enemmän korostaa näitä tarkastuksia ja valvontaa. Eli teuraseläinten kuljetuksessa pitäisi ehdottomasti olla tämä kahdeksan tunnin yläraja kuljetuksissa. Ja vuosia sitten me sovimme kasvinsuojelulainsäädännöstä ja tiedätte, minkälaisia kansalliset täytäntöönpano-ohjelmat ovat 2012 lopun mennessä nämä pitäisi saada. Eli pyytäisin, että te kansallisessa täytäntöönpanossa huolehditte siitä, että siihen on jo ryhdytty niin, että saamme sitten hyviä toimintaohjelmia kansallisesti. Kans- valtiot saattavat tarjota tästä teiltä tukea. Sitten lopuksi vielä munivat kanat. Niin jos ajatellaan näitä munia, niin en, ei saisi käydä niin, että mm, markkinoille tulee munia, joita, jotka, on, jotka ovat syntyneet sellaisissa häkeissä, jotka eivät vastaa Euroopan unionin lainsäädännön normeja. Kiitoksia Stan Jorgensen. And... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos ministeri tästä puheenvuorostanne. On hienoa nähdä teitä täällä Brysselissä. Voin kertoa kollegoille, että tunnen ministerin oikein hyvin Tanskasta. Eikä meillä voisi kyllä nyt parempaa liittolaista neuvoston puolella olla seuraavan kuukausien aikana. Eli kiitos siitä, että tulit tänne paikalle. Meillä on yksi kysymys ja yksi kommentti. Ensimmäinen kysymys liittyy myös YMPn vihertymiseen. Te sanoitte, että tämä olisi yksi prioriteetistanne. Sanoitte, että te voi nyt mennä yksityiskohtaisen käsittelyyn. Tämän tietysti ymmärrämme, mutta ehkä voisitte sanoa jotain niistä periaatteista, jotka taustalla ovat. Moni vihreä järjestö on ollut huolestunut aivan oikein siitä, että tässä nyt vain maalataan vihreäksi YMP, mutta se ei kuitenkaan paremmin suojaisi ympäristöä. Eli minkälaisia prioriteetteja, perusarvoja tässä taustalla on, mitkä ovat kaikkein tärkeimpiä, jotta voidaan todella varmistaa tämä vihertyminen. Ja sitten seuraava asia on kommentti. Kiitos, että mainitsitte tämän kahdeksan tunnin kampanjan internetissä, jonka minä panin alulle. Ja nyt meillä on miljoona allekirjoitusta siellä. Täällä moni Kollega on kampanjoinut omassa maassaan tämän puolesta. Eli hyvä, että huomioitte sen. Mutta sitten vielä yksi lisäargumentti, jota voidaan neuvostossa käyttää, jota voitte käyttää. Komission jäsen Dalli ollut vastahakoinen lähteä, lähteä esittämään uudistusta lainsäädäntöön, mutta komission jäsenet Kipriainen ja Vasilio, hänen edeltäjänsä, lupasivat. He eivät sanoneet, että no mietimme asiaa vielä. He lupasivat, että ennen edellisen kauden loppua saataisiin ehdotus. Eli komissio ja siellä jopa Barroso, joka oli edellisen, kokouksen, edellisen komission johdossa, mm, heillä on ongelma, koska he lupasivat tekemänsä jotain sellaista, mitä ei ole tehty. Paljon kiitoksia. Ja sitten vielä kaksi puhujaa. Sitten päätän ensimmäisen kierroksen. Ensin Chris Davis ja sitten Carl Schlüter. Chris Davis. Ministeri, olen hyvin tietoinen suuresta salkusta, joka teillä on yhteen. Sen kalastuspolitiikan uudistus, sen maatalouspolitiikan uudistus, useat terveyteen liittyvät kysymykset. Otetaan äh, kalastuspolitiikan uudistuksesta, se on pääprioriteetti niin seuraavana kuukausina. Olen tietoinen siitä, että kalastusta ei kohdella ministeritasolla niin kiireellisenä kuin, ta- se, kuin täytyisi, jotta haluamme, että voimme varmistaa, että meillä on terve kalakannat ja meret tulevaisuuden sukupolville. Me todella nyt haitamme kalakantoja ja tämä mahdollisuus kalastuspolitiikan uudistamiseen on nyt otettava ja kysymykseni on, onko teillä riittävästi poliittista tukea? Saatteko riittävästi tukea pääministeriltä Euroopassa niille uudistuksille, joita tarvitaan? Onko jotain, pitäisikö mä vaatia Eurooppa-neuvostolla jonkinlaista periaatelausuntoa, että voitaisiin osoittaa jokaiselle hallituksen tasolle, että tämä ei ole vain joku kalastusjuttu, joka ei ole tärkeä, vaan sen täytyy todella olla korkealla esityslistassa. Ja tähän liittyy se, että yhteisen kalastuspolitiikan pääongelmista on ollut maatalousneuvoston joulukuun kokous, jossa ministerit ovat jakaneet kiintiöitä kiinnittämättä kovinkaan paljon huomiota tieteellisiin tietoihin, vaikka aiotaan kalastuspolitiikassa luoda pitkän tähtäivän hallinnointisuunnitelmia, niin pelkään pahoin, että useat teidän kollegoista neuvostossa eivät halua luopua vallasta. Jos he voivat puuttua asiaan, niin aikovat puuttua asiaan, joten voitteko kommentoida tätä? Kiitoksia Chris Davis. Ja sitten viimeinen puhuja ensimmäisellä kierroksella Carl Schlüter. And congratulations for your Kiitoksia ja onnittelut valinnastanne. Niin minä haluaisin mainita myöskin eläinkuljetukset ja mainitsitte jo miljoonaa allekirjoittajasta ja kahdeksan tunnin ylittäminen, se Krista Klasja viittasi siihen, me olemme saaneet lupauksia, mutta tosiaan täytäntöönpano, niin minä sanoisin, että jos komissio yrittää tehdä tässä jotain eroa, että on ongelma täytäntöpanossa ja sitten ongelma lainsäädännössä, niin komissio halusi keskittyä täytäntöönpanoon, mutta sehän on väärä lähestymistapa, jos täytäntöönpanoa pitää parantaa, niin silloin pitäisi vähentää näitä kuljetusaikoja, koska sitten tarvitaan näitä lepopaikkoja, joihin nämä ongelmat riittyy. Eli jos kuljetusaikaa lyhennetään, niin se auttaisi myös täytäntöönpanoa. Ette maininneet geenimuunneltuja organismeja. Eh, haluaisin tietää, mikä on tässä näkemykseni. Tässäkin olemme saaneet miljoonaa allekirjoitusta aloitteen taakse. Ja mainitsitte myöskin tuon antibioottien resistenssin. Meillä on joitain tuotteet, joissa on meillä on tällaisia markkereita ja kuitenkin tässä sitten julkisissa hankinnoissa julkistaankin, että se on myöskin hyvä väline käyttää sitä, että paikalliset tuottajat pääsisivät markkinoille ja että helpotettaisiin he eläinten hyvinvointia. Meillä on esimerkiksi paljon tuomiotapauksia kotimaassa, niin kun ministerit halusivat parantaa suojelua julkisten hankintojen kautta, mutta sitten tuli ongelmia oikeudessa. Eli toivottavasti voitte seurata tätä kysymystä ja vaikuttaa siihen parhaalla mahdollisella tavalla. Lykkäätkö? Paljon kiitoksia Kaarille ja vielä sydämestä onnittelut valintasi johdosta ja nyt ministeri, teillä on mahdollisuus vastata. Thank you very much. Kiitos oikein paljon ja kiitos näistä kaikista äärettömän tärkeistä kysymyksistä. Yritän nyt kattaa kuinka paljon tässä nyt meillä on aikaa? Kuinka monta tuntia meillä on aikaa puhua? Ei, mutta vakavasti ottaen nämä ovat todella tärkeitä asioita ja teen nyt kaikkeni, jotta pystyisin niin vastaamaan. Täällä kysyttiin paljon eläinten hyvinvoinnista. Minusta on hyvin tärkeää, että Tanska puheenjohtaja valtiona ottaa nämä asiat esille. Puheenjohtajakaudella otamme esille kuljetuskysymykset ja komission lausunnon, joka koskee hyvinvointia, jota voidaan edistää muulla tavoin kuin lainsäädännöllä. Eläinten hyvinvointiindikaattorit ovat esillä ja konferenssi pidetään Kööpenhaminassa, jossa käsitellään näitä asioita ja toivottavasti saadaan neuvoston päätelmät tähän asiaan liittyen myös. Eli tämä on todella tärkeää. Ja sitten toisaalta voin sanoa, että ymmärrän, että osa menneestä lainsäädännöstä on ollut hyvin vaikeasti toteutettavissa. Munivat kanat mainittiin Rova Klaasien toimesta esimerkiksi – meidän on puhuttava siitä, että kun meillä on pitkä täytäntöönpanoa vaihe, koska tämä liittyy eläinten asumuksiin, niin tässä tarvitaan paljon aikaa rakentaa niitä uusia häkkejä ja niin poispäin. Ja sitten voi olla 10 tai 12 vuoden täytäntöönpano vaihe esimerkiksi kanojen osalta. Tässä tarvitaan kuitenkin tiettyjä välietappeja, jotta voitaisiin avoimesti panna täytäntöön lainsäädäntöä näin jäsenvaltioille estetään kysymyksiä siitä, kuinka pitkälle ne ovat edistyneet lainsäädännön täytäntöönpanossa. Tämä on yksi tapa varmistaa se, että me todella noudatamme sääntöjä, sillä ei ole missään nimessä hyväksyttävää, että jotkut maat eivät sääntöjä noudata – ja kuulin juuri komissiolta, että kun ajatellaan munivia kannoja ja häkkikanaloita, niin komissio aikoo ryhtyä toimiin 14 jäsenvaltiota vastaan rikkomusmenettelyn puitteissa. En nyt tiedä, mitä mieltä te asiasta olette, mutta minusta tämä on kyllä nopeaa toimintaa komissiolta. Ja sitten puhumme myös siitä, mitä tehdään 2013 tammikuusta alkaen. Ja sitten kun on antibioottiresistenssistä kyse, tämä on otettu esille, on totta, on suuria eroja esimerkiksi välillä tähän asiaan liittyen. Meidän mielestä me mm, voisimme esittää pohjoismaisen aloitteen yhdestä ainoasta terveydestä, mutta tiedän, että meillä on tämä Tanskan kanta, pohjoismainen kanta, joka on paljon laajempi. kuin ne asiat, joista voidaan olla yksimielisiä koko EU:ssa. Eli näin siis aluksi teemme selväksi sen, mitä antibioottia käytetään, millä tavoin ja miten voidaan vähentää määriä sekä yleisesti. Tässä on kaksi tasoa, siis yleisellä tasolla siis, mutta sitten erityisesti puhutaan eri eh, antimikrobista, joista voi tulla ongelmia, sillä meidän pitää antaa kansalaisille jatkossa mahdollisuus siihen, että heidät voidaan parantaa. Ja olisi todella kauheaa, jos ihmisiä ei voitaisi ottaa sairaaloihin ainoastaan siksi, että käytetään liikaa, on aikaisemmin käytetty liikaa antibiootteja. Tämä on todella tärkeä asia, johon aiomme paneutua kovasti meidän puheenjohtajakaudellamme. Sitten tämä parnot asia, tämä nyt ei kuulosta kovin myönteiseltä. Minä odotan tässä nyt ensimmäisen käsittelyn sopimusta tuskinpa on valtavia ongelmia, joista ei päästä yli. Asia on alustavassa käsittelyvaiheessa myös neuvostossa. Tiedän, VLCDiden osalta on laajaa tukea, että ne otettaisiin mukaan tähän esityksen kattamaan alaan, mutta tämä on vielä keskustelun alla ja näin ei vielä mitään päätöstä ole tehty. Ja sitten kysytty myös gluteenista ilmeisesti Ja tässä nyt hyvin tärkeää on se, että ihmiset, joilla on gluteenintoleranssi, niin heitä on suojattava jatkossakin. On tärkeää, että heitä suojataan yhtä hyvin kuin tässäkin vaiheessa. Tämä liittyy ehkä merkintöihin. Minä en ole varma, pitääkö se ottaa mukaan tämän asetuksen kattamaan alaan. Ja Turkki lisää edelleen aiheita käsiteltiin olivat erityisruokavaliovalmisteet. Ja miten tässä sitten jäsenvaltiot saadaan työskentelemään? No kyllä he työtä tekevät. Se, että puhumme Euroopasta työssä, tämä tarkoittaa, että kaikki tekevät työtä. Nyt on talouskriisi ja vaikea aika Euroopan unionille, mutta kyllä tässä mietimme tulevaa ja Tanskaa puheenjohtaja valtiona haluaa todellakin muuttaa asioita ja päästä eteenpäin, mutta kuten jo sanoin, eläinten suojelussa puheessani, että me otamme nyt asyksin mukaan välietappeja, joilla voimme varmistaa sen, että koko Eurooppa liikkuu samaan suuntaan. Sitten ruoka, jätteet. Voin täysin yhtyä Rova Riisiin, eli että tämä on hyvin tärkeä asia. Ja haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että se on otettu esille. Siellä on täysistunto käsittelyssä parlamentissa enkä nyt pysty paljon kertomaan aloitteista tähän liittyen neuvostossa. Tällä hetkellä meillä on neuvoston päätelmät joulukuulta, joka tätä asiaa koskee, mutta voin nyt Tanskan näkökulmasta sanoa, että tämä asia kiinnostaa kovasti kotona. Me pyrimme siihen, että saataisiin 60 prosenttia luomu osioksi ja tämä on hyvin tärkeä aspekti tähän liittyen. Ja sitten on myös tämä omavaraisuus elintarviketuotannossa. Meidän on ymmärrettävä, että Eurooppa on osa globaalia maailmaa. Ja kun puhutaan viennistä, niin talouskriisin aikana tarvitsemme myös rahaa ulkopuolta, eli vienti on tärkeää. Tällä tavoin voimme saada lisää varoja. Ja sitten Rovahassi kysyi ravinteista meressä, erityisesti Itämerestä. Minusta tämä on hyvin tärkeä asia. Itämeri on kaikkein ongelmallisimpia meriä, mitä meillä on. Tiedämme, että maatalous on osa ratkaisua, se on ollut osa ongelmaa ja siitä tulee osa ratkaisua, mutta suuri osa tästä huomioidaan eh, vesi puitedirektiivissä se kattaa monta vuotta eteenpäin. Tämä on yksi osa. Sitten kun puhutaan YMPstä, niin on tärkeää, että tämä, nämä viherryselementit ovat siellä paikalla, sillä tämä liittyy myös ravinteisiin. Ja näin pääsinkin sitten kysymykseen edustaja Jörgenseniltä, että miten voidaan välttää se, että vain päällisin puolin maalataan vihreiksi asiat. Tämä on meillekin tärkeä. Miten voidaan varmistaa se, että vihertyminen ei tapahdu ainoastaan paperilla, vaan todella siellä kentällä ja että nähdään tuloksia siitä. Tämä tulemaan avainkysymys, kuten varmasti tiedätte, niin pilari yhden tukeista pitää maksaa vain 70 prosenttia ja sitten 30 prosenttia saadaan vasta, kun on vihertoimet myös pantu täytäntöön. Eli on olemassa erilaisia mekanismeja, joilla varmistetaan se, että vihertyminen on todella vihreää. Neuvostossa aiotaan käsitellä kaikkia tätä. Tällä hetkellä halutaan Eh, esimerkiksi viljelyjen moninaisuutta lisätä. Ja ehkä tähän tarvittaisiin sitten muitakin ehdotuksia, jotta siitä voisi tulla kussakin maassa jotain tiettyä, mutta meidän on puhuttava tästä asiasta kaikkialla Euroopassa, niin että huomioidaan kaikki eri maaperät ja ilmastoolosuhteet, joissa tarvitaan ehkä erilaiset ratkaisut. Ja sitten toinen asia olisi ehkä kakkospilarin tarkastelu ja miettiä vihertymisen lisäämistä sinne. Mutta tämä on sitten ihan eri keskustelu, en voi kertoa päätelmistä, koska neuvostossa ei ole vielä asiaa käsitelty. Eli puheenjohtajavaltiona tässä vain joitain niistä ajatuksista, jotka haluaisin kattaa. Ja sitten edustaja Davis, kalastusalueen, uu, kalastusalan uudistuminen. Kysytte, onko nyt tarpeeksi poliittista tahtoa tähän, kun katsoo komission esillä olevaa ehdotusta, niin sieltä kyllä voi havaita, että tämä on todella kestävää kalastusalan uudistusehdotus. Kestävyys on se perusarvo, joka löytyy koko uudistuksen taustalta. Tärkeää on saada se toimimaan. Ymmärrän, että on olemassa aiheita, joihin on paneuduttava kalastusalan uudistuksissa – te suhtaudutte vähän kielteisesti neuvostokeskusteluihin eh, tai kiintiöiden osalta, jota käsiteltiin joulukuussa. Myös tarkastellaan joulukuun keskusteluja, niin puhuttiin myös siitä, pitäisikö Pohjanmeren hoitosuunnitelma keskeyttää. Ja itse asiassa kun kysyitte neuvostosta, niin tätä suunnitelmaa ei keskeytetty, vaan kestävyystavoite pidettiin yllä Pohjanmeren osalta. Eli voin sanoa, että kyllä tämä poliittisesti meitä kiinnostaa. Eli tässä oli paljon tällaisia eri aiheita, joita kommentoin. Äh, um kyllä tämä aika täytyy löytyä, jotta voimme vastata näihin kysymyksiin kattavasti, koska me vaikeita, vaikeita aikoja tässä elämässä ja on suurta lainsäädäntöä tulossa meidän äh, käsiteltäväksi ja nyt menemme seuraavaan kysyjäkierrokseen. Edustaja Mortikainen. Iš esmės turbūt antram raunde klausimai gali ir, ir kartotis. Niin, päivä. No, en halusi toistaa kysymyksiä. Minun kysymykseni liittyy yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Komissio esitteli tiettyjä ehdotuksia erityisesti viherryttämisestä ja sanoitte, että keskustelut käydään komissiossa niin edelleen. Mutta mitä tulee keskusteluihin parlamentissa, niin nähdään, että on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä. Muutamat jäsenvaltiot ottavat huomioon maanviljelijät ja maataloustuottajat ja toiset huomioivat sen, että näiden hallinnollisten kysymysten takia kustannukset nousevat ja maanviljelijät joutuvat vähentämään toimintaansa, mutta ei ole mitään konkreettista vielä tässä vaiheessa. Ehkä pitäisi perustaa tällainen foorumi maanviljelijöille – keskustelufoorumiin maanviljelijöiden ja hallinnon välille. Sitten toinen kysymys koskee, on ihan uteliaisuudesta esitetty kysymys. Jos ajatellaan jäsenvaltioiden ruoan eroja. Sanotaan, että nämä tuotteet, niiden laatu vaihtelee maasta toiseen. Oletteko kuullut tämän tyyppisiä keskusteluja? Mitä mieltä olette tällaisesta laatukeskustelusta? Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Karin Kallenbach. Ja herzlichen Dank. Niin sydämelliset kiitokset laajalti ministeri jo vastasikin kysymyksiin, jotka halusin esittää. Nimittäin kysy oli mikrobilääkeresistenssissä. Nyt haluaisin laajentaa tätä kysymystä hiukan. Me e, muutama päivä sitten saimme tiedoksemme tutkimuksen, jossa e, Ruotsissa saatiin selville, että monissa e, materiaaleissa, tekstiileissä muun muassa on antibakteria eh, vastustavia aineita ja eh, pesuveden kautta nämä päätyvät sitten eh, kiertokulkuun. Komissiohan tietää tämän ongelman, on jo myös tutkimuksia, joita on tehty. Nyt minä haluaisin kysyä teiltä, oletteko te suunnitelleet pyytävänne lisätutkimuksia biosidien suhteen. Biosidiasetuksessahan on osa jo käsitelty, esimerkiksi tuo aineiden merkintä, mutta koko tämä kiertokulkuun joutuminen huuhteluveden kautta ei ole tässä mukana. Ja sama koskee nanohopeaa, sama ongelma, me emme oikein tiedä, miten se voi päätyä elintarvikeketjuun näiden käsiteltyjen tuotteiden kautta ja pyytäisin teiltä tukea tässä. Kiitoksia Karen Kallenbach ja sitten kollega Horst Schnellhardt. Kiitoksia ministeri. On kiittoisaa jutella täällä neuvoston puheenjohtajan kanssa ja kuulla teidän tavoitteistanne. Olette varsin kunnianhimoinen, mutta sitten jos miettii sitä, että minkälaisia aiheita täällä käsitellään, niin meillä on pikku huoli, aloitetaan talouskriisistä ja sitten käydään kaikki nuo aiheet läpi. Meillä on siis niin valtavasti sääntöjä, joista on sovittu täällä parlamentissa, että jäsenvaltiot eivät kerran kaikkiaan voi niitä panna täytäntöön. Tässä on juuri se juju, että aina lähdetään liikkeelle alusta, keskustellaan uudistuksista, maatalousuudistus. Olemme sopineet niin paljon täydentäviä ehtoja, että niin ettei kukaan sen keskustele näistä varannoista, turvallisista ruuista ja niin edelleen. Ja sitten lähdetään taas alusta liikkeelle, kun on ongelmia. Eli miten te ratkaisitte tämän ongelman? Ei ole mitään yhteistyötä esimerkiksi energiakomissaarin ja ympäristökomissaarin välillä. Miten te ratkaisitte tämän niin, että esimerkiksi mm, niin ja sitten... Ö, kun maanviljelijät ovat tätä pinta-alaa lisänneet niin valtavasti. Ja nyt sitten, sitten maanviljelijät ovat vaike- ongelmissa. Ja nyt meidän pitäisi tosiaan kiinnittää huomiota siihen, mitä kentällä oikein tapahtua. Niin, että meidän pitäisi kiinnittää huomiota siitä, me puhumme tällä yhteen ja sitten emme tunne näitä varsinaisia ongelmia. Sitten kuljetukset me olemme tehneet paljon päätöksiä kuljetuksista ja nyt sitten ongelmana on nämä kuljetusajat. Me käsittelemme eläinten kuljetuksia ja tuntee eläinten psykologiaa, niin kyllä tässä on tehty havaintoja, ettei se aika ole niinkään, eikä kesto ole sinänsä ratkaisevaa, vaan se, että mi, mitä tapahtuu tässä lastauksen ja purhun välillä. Eli se aika ei ole ratkaiseva se, että minkälaiset nämä kuljetusvälineet ovat ja että miten se lastaus jo purku tapahtuu. No tietysti kiva jutella näistä kestosta ja niin edelleenkin saadaan populismia miljoonaa allekirjoitusta alle, mutta ei se tässä yhteydessä mitään tuo. Ja sitten antibiooteista tosiaan, niin eh, ongelmat, e, ongelmat ovat nimenomaan sairaalassa, koska siellä ihmiset kuolevat. Ja jos menee tosiaan apteekin ja saa sieltä lääkereseptin ja paino sitten 50 tai 70 kiloa, niin aina saa samat määrät lääkkeitä. Eli jokin ongelmahan tässä varmaan on. Ja viime viikolla puhuimme äh, ruoan tuhlaamisesta. Se oli kiintoisa aihe ja minä olin viime viikolla Grünen mukana ja puhuimme tästä aiheesta vilkkaasti ja haluaisin selvittää ensinnäkin sellaisen yksityiskohdan, että tämä parasta ennen päivää. Se on ihan vääränlainen tieto. Kuluttaja on nyt siinä luulossa, että sitten kun parasta ennen päivää umpeutuu, niin sitten heitetään ruoka pois. Ja tämä on tosi vaarallista, enkä tiedä, että mitä, mikä se vaihtoehtoinen ratkaisu voisi olla, mutta ainakin pitäisi keskustella tästä asiasta. Kiitoksia, herra Schnellhardt, ja sitten Linda McEvan. Thank you, um... Kiitoksia hyvä ministeri, niistä monista asioista, joita sanoitte tänä aamuna kovasti. Olen iloinen siitä, mitä sanoitte mikrobilääkeresistenssistä. Meillä oli täällä keskustelu parlamentissa ja lobattiin kovasti e-, eläinlääke keitä vastaan, mutta kun menimme sitten virastoon vierailemaan, niin saimme kuulla, että tämä on todellinen huolenaihe. Meidän pitäisi katsoa sekä e, ihmisissä antibioottien liikakäyttöä, mutta myös eläimissä. Ja sitten kalastuskysymys, tämä voi olla suuri kysymys, kuten Chris Davis sanoi. Meillä oli miljoonan ihmisen allekirjoitukset, mitä tulee kalastuksen kestävyyteen, kuten e, eläinkuljetuksella. Meidän täytyisi vedota ministereihin. E, tämä on todella tärkeä e, aihe. Ne ajat ovat ohi, jolloin mm, kalastuskysymykset eivät vaikuttaneet enää. Ihmiset ovat nyt huolissaan kalakannoista ja tällä hetkellä he syyttävät Brysseliä siitä, ihan kuin meillä ei olisi ollut kalan puutetta omassa maassani. Niin suurin kalakantojen romahtaminen tapahtui 50-60-luvulla eh, ennen kuin liityimme EU-hun, mutta me tarvitsemme vastauksia kalatalo- kalastuspolitiikan uudistamisessa. Ja mainitsitte mahdollisin tällaisen asiantuntijaseminaarin. Olen iloinen siitä, että eh, herra Snellhard on täällä, koska hän on lihantarkastuksen asiantuntija, mutta tiedän, että menneisyydessä on yritetty antaa yrityksille enemmän sananvaltaa, eh, että heillä on omat tarkastajansa yritysten sisällä. Olen olemme olleet erittäin huolissaan tästä parlamentissa, koska haluamme varmistaa tarkistajien riippumattomuuden yrityksistä, koska on todistusaineistoa siitä, että jos tarkastajat eivät ole täysin riippumattomia yritykset, joissa toimivat, niin silloin saattavat joutua suuren painostuksen alaiseksi, joten toivottavasti saatte aikaan tämän, kun lihantarkastuskysymyksiä uudistetaan. Kiitoksia Linda McEwen ja sitten Julie Girling. Hän lähti jo. Sitten Margaret Auken. Päivää. Ja tervetuloa tänne. On mukava, että olette täällä paikalla. Me odotamme teiltä hyvin paljon. Tietysti meidän on vaadittava teiltä mahdollisimman paljon ja viime aikoina olemme kiinnittäneet paljon huomiota. Uusintarvikkeista on ollut paljon puhetta. Tässä neuvosto ei antanut meille tukeaan. Tässä on valmistajien edut kyseessä. Ne eivät kaikki ole eurooppalaisia, mutta Herald Tribunen artikkelin mukaan ne ovat sittenkin eurooppalaisia. Tanska oli hyvin rakenteessa roolissa, josta nyt voidaan lähteä liikkeelle. Eli jos käännytte nyt komission puoleen ja sanotaan, että tätä asiaa on edistettävä, niin meillä on ollut nyt edessämme se kysymys, joka liittyy kloonattujen eläinten jälkeläisten teurastamiseen. Sehän on huomioitava myös lainsäädännössä, eli kloonattujen eläinten jälkeläiset ainakin kahden sukupolven aikana. Ja sitten toinen asia on jäljittäminen. Komissio ymmärsi, että jäljittäminen ei ole vaikea, mutta siihen kuitenkin suhtauduttiin varauksellisesti. Eli nämä ovat sellaisia asioita, joiden osalta on edistyttävä. Meillä ei ole tarpeeksi lainsäädäntöä. Nanoteknologia liittyy myös tähän. Kaikki tämä pitäisi asettaa Tanskan asialistan tarkemmille sijoille. Te olette toimineet hyvin rakentavasti, kuten sanoin. Eli kyllä, varmasti voidaan näissä asioissa edistyä. Sitten mainitsin vielä muutaman pienemmän seikan. Ja sitten toisaalta ette vastannut Carl Schulterin kysymykseen koskien GMOita. Tämä asian esillä vihreässä ryhmässä. Ja sitten tanskalainen, Tanskan asia, joka on esillä vetomusvaliokunnassa. Ja odotamme komissiolta tähän vastausta. Ja sitten meillä on Natura alueisiin liittyvä kysymys, jossa on edistyttävä, vaikka työpaikkoja ehkä menetetään, on varmistettava se, että nämä työpaikat ovat terveellisiä. Ei tätä voida tehdä niin, että pannaan, luonto pannaan maksumieheksi. Ja tämä koskee myös ympäristövaliokuntaa. Ja kalastaminen alkaluontoisilla alueilla, haavoittuvilla alueilla tähän on myös paneuduttava. mutta periaatteessa meillä oli kyllä tämä kloonaus ja uusintarvikekysymys tärkeimmillä siellä. Paljon kiitoksia. Viimeinen puhuja on Karl-Heinz Florence ja sitten vielä Karl, Heinz, äh, Karl Schlüter, joka haluaa esittää pienen puolen minuutin lisäkysymyksen. Kiitoksia, hyvä ministeri, siitä, että olette paikalla. Edeltäjät e, puhujat ovat jo esittäneet paljon kysymyksiä. Minun ei tarvitse niitä kysymyksiä enää esittää. Minulle oli onni, että viime syksynä saatoin osallistua e, sovittelumenettelyyn neuvoston kanssa elektroniikkaromusta ja minun oli pieni katastrofi e, puheenjohtajuus. Jokaisella oli jotain muuta Yksikään maa ei ollut poikkeus tässä. Kaikilla mailla oli jotain, eivätkä keskenäänkään päässeet yksimielisyyteen. Ja rohkaisen teitä olemaan rohkea ja tekemään ehdotuksia Euroopan edun nimessä, koska yksikään jäsenvaltio, ei minunkaan jäsenvaltoni, niin, katsonut asioita eurooppalaisesti, vaan katsoi ainoastaan kansallisopportunistisesti sitä, että rahasäkkejä suojataan ja niin poispäin. Minä rohkaisisin teitä olemaan vakuuttavia neuvostossa, niin sitten useat maat teitä seuraavat. Toinen asia, joka on minua pohdituttanut usean vuoden ajan, on erilaisten kauppa ketjujen keskittyminen, ne ovat valtavia. Saksassa kahdeksan yritystä ostaa 80 prosenttia sianlihasta. Sitten ei ole mitenkään yllättävää, että maanviljelijät nettoavat per sika noin 5 tai 6 euroa, siis ainoastaan 5 tai 6 euroa. Eikä sitten ole mikään yllätys, että sääntöjä rikotaan ja pimeyden varjolla tehdään asioita, joita emme halua tapahtuvan. Ja sitten asia, joka on levinnyt minunkin maassani, minulla ei ole mitään ongelmaa tässä puuttua asioon, jos on kannoja, broilereita myydään yksi broileri kahdella eurolla 60 sentillä, niin kyllähän siinä on jotain vikana. Puolethan siitä hinnasta menee jo kuljetukseen ja teurastamiseen. Voitteko kuvitella, että olisi joku tapa torjua tätä? Yksi asia on aivan varma. Paikallisempi markkinointi on tärkeä askel niin, että nämä kontaktit eivät ole niin anonyymejä. Tätä tukisin ja sitten tämä kysymys näistä kahdeksan tunnin kuljetuksista. Olen kaikesta samaa mieltä, mitä ystäväni Horst Schnellhardt sanoi, mutta kahdeksan tunnin kohdalla minulla on eri argumentti, koska olen maanviljelijä. Minun mielestäni vähempikin kuljetus riittää. Mutta ehkä juuri Tanskassa ei vähempi riitä. Te olette siellä nyt hankaluuksissa, koska jos te Tanskasta lähetätte kinkkun Espanjaan, niin teidän täytyy lähettää ne sinne jo teurastettuina, muuten se ei onnistu mm, mutta minä olisin hyvin rohkea ja kävelisin tätä keskustelua, enkä vain sanoisi, että minä kannatan kahdeksan tuntia, vaan miksi kannattaa sitä ja miksi ei jotain muuta. Ja nyt päätän puheenvuoroni siihen. Horsnell on aivan oikeassa täm, nämä parasta ennen merkinnät ovat merkintöjä, joita teollisuus suuden edut johtavat, eivätkä muut. Minä olen perheessäni täysin voimaton, kun lapsenne näkevät, että parasta ennenpäiväys on, äh, on ohi, niin sitten minä en voi mitään siellä muuttaa. Von Karl Schlüter. No niin, sitten vielä kysymys Karl Schlüteriltä ja sitten Horst Snellhardin kysymyksen tarkennus. Market should pay for the... Uudistuksesta vielä. Markkinoiden pitäisi maksaa maantaloustuottajille ihan reilu korvaus heidän työstään ja meidän pitäisi maksaa ekosysteemipalveluista, jo, eikä pelkästään maan käytöstä. Mutta minulla olisi kysymys kolmas viiva viides kesäkuuta kokouksessa, niin aiotteko pyytää, että kaikki me matkustamme eläin rahtina Kööpenhaminaan, koska niin kuin Horst Schnellhardt sanoi, niin ei tärkeää ovat ne olosuhteet, eli ehdotan, että me kaikki matkustamme eläinkuljetuksessa Kööpenhaminaan ja käytämme sähköisiä tunnisteita. Eine Frage von Kiitoksia. Ja sitten vielä tarkennus Hort Schnellhardilta. Kiitoksia, hyvä ministeri. Minä unohdin erään asian, joka on itselleni tärkeä. Minä, hän olin öö, erään asetuksen esittelijä ja olen tässä nyt odottanut jo tätä pitkään tätä komission ehdotusta. Voitteko jotenkin edistää sitä? Mielestäni on tärkeää, että tässä nämä kysymykset Muutenhan hygieniamääräykset ovat toimineet Euroopassa. Meillä on hyvä pohja, meillä on yhtenäinen sääntöjen soveltaminen jäsenvaltioissa, se on hyvä, mutta lihan tarkastukset teurastomoissa eivät ole riittäviä tällä hetkellä, koska meillä on uudenlaisia sairauksia, uudenlaisia ihmisten terveyteen vaikuttavia vaaroja, meidän on tehtävä jotain muuta ja siksipä luuletteko, että tämä voitaisiin saada aikaiseksi vielä teidän kautenne aikana? Olisin siitä hyvin iloinen. Kiitoksia Horst Schnellhardt ja sitten toinen kyselykierros päättyi ja nyt annan ministerille mahdollisuuden vastata. Teillä on puheenvuoro. Thank you very much and thank you for... Kiitos oikein paljon. Ja kiitos näistä erinomaisista kysymyksistä. Anteeksi, että minulta unohtui ensimmäisellä kierroksella tämä GMO-kysymys. Tällä hetkellä kanta, eli Barroson ehdotus, on neuvostossa maaliskuussa. En suhtaudu siihen optimistisesti, mutta puheenjohtajavaltio aikoo ponnistella, jotta Barroson edutuksen pohjalta päästäisiin eteenpäin. Tämä on hyvin vaikea kokonaisuus, mutta yritämme kuitenkin ottaa sen esille ja neuvotella siitä. Mitä tulee sitten elintarvikkeisiin, niin Margaret Aukki kysyi kloonauksesta ja jäljitettävyydestä. Uusi elintarvikkeiden osalta neuvosto odottaa komission aloitetta. Tämä on siis tilanne. Me emme usko väkivaltaan rova auken sen käyttöön. Eli tässä nyt on tämänhetkinen tilanne. Ja mitä tulee sitten näihin simpukoihin siellä Tanskan fjordeissa, niin tästä meidän ehkä pitäisi keskustella sillä minulla ei ole mitään puheenjohtajavaltion ohjeistuksia tähän asiaan. Ja sitten Rova Makeva, te mainitsitte eläinlääkkeiden liikakäytön. Tämäkin on hyvin tärkeä asia, kun ajatellaan antibioottiresistenssiä, niin on keskityttävä sekä eläinten että ihmisten lääkintään molemmilla aloilla tarvitaan nyt kyllä tapojen muuttamista. Tämä on tärkeää. Sitten mainitsitte myös kalan ja kalan yhteydessä tai kalasta olisi todellakin keskusteltavaa. Se tulee neuvostossa esille vesiviljelyn yhteydessä, kun puhutaan kalastusalan uudistuksesta ja sitten kestävä maatalous, maatalouden kestävyyttä on korostettava tältä osin. Ja sitten kun ajatellaan näitä yksityisiä tarkastajia, te siis puhuitte tästä lihan valvonnasta, siihen liittyen tärkeää on, että meillä on asetus, joka mahdollistaa sen tai varmistaa sen, että nämä tarkastukset todella olivat uskottavia että ne ovat todellisia sellaisia, mitä tarvitaan, hyödyllisiä. Meillä ei ole neuvoston päätelmissä mainintaa tästä, eli pitäisikö asia hoitaa tavalla tai toisella tavalla. Tärkeää on vain, että tarkastuksia pidetään ja valvonta toteutuu, mutta tästä puhutaan siis Tanskan kaudella. romu ei ole minun asiani Lyssä Förens, mutta tiedän, että meillä oli tämä direktiivi ja että asiasta on paljon puhuttu ja voin tähän yhtyä, mutta puheenjohtajavaltion kannalta en nyt voi mitään sanoa, mutta poliittiselta, poliittisesta näkökulmasta voisin itse korostaa sitä, että on tärkeää se, että voimme vetää tai voimme saada nämä metalli ja muut osat pois elektroniikkaromusta ja käyttää ne sitten uudelleen. Tämä tulemaan tärkeää tulevaisuudessa. Ja jos annatte minun nyt puhua, en puheenjohtajavaltion edustajana, vaan poliitikkona, täällä eri henkilöt ottaa nyt esille eri ongelmia, jotka liittyvät eri kemian tuotteisiin. Ja haluaisin sanoa, että tässä vaiheessa tiedämme, että kemiantuotteisiin liittyviä ongelmia on. Tiedämme, että ne vaikuttavat terveyteemme ja meidän kykymme lisääntyä, saada lapsia. Ja tällä hetkellä todellakin tilanne on vaikea, koska meillä ei ole vakaasti ottaa tieteistä tietoa tähän liittyen. Ja tässä yhteydessä minä erityisesti pidän erityisen tärkeänä poliitikkona toimimisen, sillä pelkään nyt sitä, että 20 vuoden kuluttua ihmiset osoittavat meitä sormulla ja sanovat, että te olitte siellä paikalla, silloin olisitte voineet tehdä jotain. Eli jos ajatellaan kemian teollisuutta, niin tässä tarvitaan nyt asiaa, tutkimista ja tietoa, jotta voimme lopettaa kaiken sellaisen käytön, joka on terveydellemme vaarallista ja lasten saamiselle vaikeu, vaikeaa. Me, me, tämä oli kuitenkin nyt vain henkilökohtainen kommentti Mutta kun lapsista nyt puhutaan niiden syntymistä, niin prinsessa on tullut meille Tanskaan tänään. Eli tällä lailla asiat siirtyvät, liikkuvat eteenpäin ainakin meidän kuninkaallisessa perheessämme. Ehkä nyt on yhteenvenopaikkaa. Sitten edustaja Mikko Klein puhui vihertymisestä ja minä haluaisin nyt korostaa sitä, että on nyt kaksi asiaa YMPn vihertämisessä. Ensinnäkin tarvitaan vihertämistä ja sitten byrokratian poistamista. Tämä on meidän suuri haasteemme teillä. Kaikilla on maassanne ihmisiä, jotka saavat tukiaisia. Meidän maassa on 45 000 ihmistä. Jos minä joudun kysymään heiltä 117 kysymystä ennen kuin maksatuksen maksatus voi toteutua, no kyllä näiden pitää olla sitten niitä oikeita kysymyksiä. Tarvitaan siis kunnon säännöt ja valvonta, mutta tämän pitää olla mahdollisimman epäbyrokraattista. Tämä on minun kunnianhimoinen tavoitteeni YMPn osalta. Nyt olen mielestäni kattanut suurimman osan kysymyksistä. Haluaisin kiittää tästä mielenkiintoista keskustelusta. Thank you. Vielen Dank, Frau Ministerin, für die klaren Paljon kiitoksia, hyvä ministeri, selkeistä sanoista, selkeistä äh, tiedoista, joita annoitte meille tänään Tanskan puheenjohtajuuskaudesta, myöskin ne aiheet, joista käsitteet koskevat naisia ja miehiä Euroopan unionissa, myöskin eläinkuljetukset. Miljoona kansalaista on allekirjoittanut tämän adressin. Nyt äh, teidän puheenjohtajuuskaudella ensimmäinen huhtikuuta astuu eurooppalainen kansalaisaloite voimaan. Tämä ei tule olemaan ensimmäinen aloite ja aloitteen tekijöillä on sitten mahdollisuus täällä parlamentissa osallistua kuulemistilaisuuteen, jossa on komissio ja parlamentti paikalla ja varmasti myöskin neuvosto on siellä paikalla, joten me tulemme saamaan enemmän kansalaisten osallistumista myöskin teidän kautenne aikana. Olen erittäin iloinen siitä, että haluatte tehdä kalastuspolitiikasta, mutta myös maatalouspolitiikasta kestävämpää. Siinä me autamme teitä mielellämme, koska siinä voimme oppia jotain. Tämä on ensimmäinen YMPn ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistus Lissabonin sopimuksen jälkeen. Tämä on varmaan myös oppimis mahdollisuus neuvostolle, koska me olemme lainsäätäjänä mukana pöydässä ja tulemme tekemään parhaamme, jotta menemme oikeaan suuntaan, ei liian byrokraattiseksi, mutta myöskin kestäväksi. Ja se, minkä voimme tehdä, jotta teidän puheenjohtajuuskaudestanne tulisi menestys, sen aiomme tehdä. Kiitän teitä avoimuudestanne. Tämä oli kuin raikas tuulahdus, joten eh, toivotamme teille kaikkea hyvää, eikä tämä varmaan ole viimeinen kerta, että näemme teidät huippu huippukokouksia tulee olemaan useita. Tämä on varmasti raskas puolivuotinen, mutta menestyksekäs. Paljon menestystä ja toivottavasti hyvää yhteistyötä. So, die Sitzung ist dann unterbrochen. Wir fangen pünktlich um 15 Uhr wieder an. Istunto keskeytetään ja jatkamme tasan kello kolme. Meillä on taas ministeri paikalla ja toivoisin, että kaikki kollegat ovat tasan kello kolme sitten paikalla.